Ja meine Damen, meine Herren, ich... Hyvät naiset ja herrat, avaan iltapäivän kokouksen talousarvio- ja valvontavaliokunnassa. Ja aiheena on talousarvion valvontavaltuudet. Ja iltapäivä omistetaan Länsi-Balkanille. Sen vuoksi parlamenttikollegat toivotetaan tervetulleeksi Bosnia-Herzegovinasta, Albaniasta, Fyromista, aiemmasta Makedonian tasavallasta, Montenegrosta ja Serbiasta. Tervetuloa, olemme iloisia, että olette paikalla ja vietämme iltapäivän yhdessä. Muutama tekninen tieto vielä. Jos haluatte puheenvuoron, niin käyttäkää tätä puheenvuoropyyntölomaketta. Olen vähän jännittynyt, kun alkuperämästä on aina vähän epäselvyyttä, niin päättäkää tämä ja saatte sitten puheenvuoron. Euroopan parlamentin kontvaliokunnassa on 29 jäsentä, 29 varajäsentä ja aamulla oli jo aamuosuus kokouksesta. Ja iltapäivän aloittaisin esittelemällä meidän tehtäväaluettamme ja sitä tapaa, miten me teemme asioita. Perussopimuksessa olemme saaneet tehtäviä, nimittäin tehtävän antaa vastuuvapaus menoista ja tileistä EU-budjetissa noin 160 miljardia euroa. Tämän valiokunnan tehtävänä on valmistella vastuuvapaudet. Eli meillä on budjetissa meneillään olevassa budjetissa, tulevassa budjetissa valtuuksia ja sitten budjetin toimeenpanossa, kuluva vuosi ja aiempi vuosi. Ne on erotettu kahteen valiokuntaan. Jos jäsenvaltio on tämä tämän aika epätavanomaista, että kokonainen valiokunta saa tällaisen tehtävän, tämän työn teemme joka vuosi. 14 vuotta olen ollut itse jäsenenä ja mitä pidempään asiaa tarkastelen, niin itse asiassa sitä parempi tämä erottelujärjestelmä mielestäni on, koska kaikki parlamentin jäseninä meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota kaikkiaan siihen kysymykseen, että mihin, miten ja mihin rahat käytetään ja mitä siitä saadaan. Pahoittelen sitä, että budjettivaliokunnan jäsenet kamppailevat aina 10 miljoonan, miljoonan euron vuoksi, ja sitten oikeastaan me olemme ne, jotka kysyvät, että mitä sillä 10 eurolla saatiin mitä sillä on saavutettu, mitä kansalaiset ovat saaneet. Uskomme, että toimeenpano ja saavutusten kysymys, miten mitäkin tehdään, niin parlamentin jäseninä meidän pitäisi keskittyä näihin kysymyksiin paljon vahvemmin, niin teemmekin tässä yhteydessä. Olemme käsitelleet jo Länsi-Balkanin maita, olimme äskettäin Albaaniassa. Tietysti tulevia vierailuja on tulossa ja olemme kovin iloisia tästä yhteistyöstä. Valiokunta tekee koko vuoden vain sitä, että se käsittelee kulunutta budjettivuotta. 2016 on työn alla, se on päätöksessä, nyt sitten ollaan 2017 vuoteen menossa. EU koostuu kymmenestä toimielimestä, komissio on suurin, parlamentti, sitten neuvosto, Eurooppa-neuvosto, tilintarkastustuomioistuin, tuomioistuin, TSK, alueellinen komitea, tietosuojavaltuutettu, kansalaisoikeusvaltuutettu ja tietysti ulkosuhdehallinto. Nämä ovat kymmenen toimielintä. Niillä kaikilla on hallintobudjetti, ja sitten komissiolla on vielä ohjelmien kerran toiminnallinen budjetti ja Siihen kuluu suuri osa työstä, mutta huolehdimme myös kaikista muusta kymmenestä toimielimestä ja hallintobudjeteista niissä. 36 on myös hajautettua virastoa, seitsemän yhteisyritystä, joint undertakings. Ne ovat julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia kumppanuuksia, PP, P-kumppanuuksia. Sitten katselemme, että mitä budjeteilla ja rahoilla saadaan aikaan. Tässä niin sanotusti työmme painopiste. Ja sen vuoksi järjestämme kuulemistilaisuuksia. Sitä varten meillä on myös tukena tilintarkastustuomioistuin puolellamme. Tilintarkastustuomioistuin tekee pohjatyön. Perussopimuksessa määritellyt tehtävät myös kerran vuodessa se esittelee virheasteet kaikille rahastoille. Se tarkoittaa sitä, että käsittelemme sitä, tai he käsittelevät sitä, että mikä osuus on aina tulevastaisesti tai sääntöjen vastaisesti. Nämä ovat virheitä. Virheaste, jos se on alle 2 prosenttia, useimmit on 2-5 prosenttia. Kun aloitin, niin virheaste oli rakennerahastossa 12 prosenttia. Nyt periaatteessa alle 5 prosenttia, eli periaatteessa kun on seurattu, annettu, kritisoitu, annettu suosituksia, niin on merkittävä edistystä saavutettu. Se on hyvä uutinen. Olemme valiokunta, joka tässä talossa pitää eniten kokouksia. Tällä kaudella on ollut 102 kokousta tähän mennessä. Ja tänä aikana, viiden vuoden aikana, neljän vuoden aikana, käsitelty yli 250 mietintöä ja 35 lausuntoa eri teemoista. Joka vuosi järjestelmä neljä matkaa, valiokuntamatkaa, kolme EU-maissa tai hakijamaissa ja yksi EUn ulkopuolella. E- e- ulkosuhdehallinnon toimista kolmansissa maissa tai komission toimista kolmansissa maissa olemme myös vastuussa. Tällä tavalla äh, kehitämme mielipiteitä, tietysti voimme järjestää työpajoja, antaa tehtäväksi selvityksiä, niin teemmekin. 19 niin on annettu tehtäväksi tähän mennessä siis sellaisissa aihealueissa, jotka koskevat EU-budjettia. Tämä budjettikirja, jonka mukaan mennään, tai perusta on budjettiasetus, joka määrittelee säännöt ja tämä budjettikirja kaikille viranomaisille myös, jotka euroja käyttävät, on hyvin tärkeä. Siinä 40 prosenttia kaikista virkamiehistä on suoraan tekemisissä menojen kanssa, rahan käyttämisen kanssa. Eli se, mitä täällä harjoitamme, niin on kyllä lakiin perustuvaa, mutta se perustuu myös vaarinottoomme ongelmista ja tilintarkastustuomioistuimen huomioiden huomionotosta. Haluaisin myös sanoa, että sen lisäksi olemme vastuussa myös Euroopan investointipankista, talousvaliokunnan kanssa vuorottelemme siinä, että tutkimme, että minkälaisia investointeja tehdään ja minkälaisia tuloksia pankilla on osoitettavana. Valvomme pankkia kertomusten ja vuosikertomusten tai pankin äh, vuos, äh, tilinpäätöksen äh, pohjalla. Torimme myös petoksia. Olaf Petusten torjuntaviraston kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Ja siitäkin kannamme vastuuta siis. Sen lisäksi olemme vastuussa tilintarkastustuomioistuimesta jäsenten nimittämisestä, niiden, heidän kuulemisestaan. Neuvosto ja jäsenvaltio tietysti myös. Ja kaikki tämä yhdessä tekee ymmärrettäväksi, että miksi me, täällä on todellakin mielenkiintoisia tehtäväalueita. Täällä konehuoneessa Työskentelemme siis konkreettisesti ongelmien kanssa, eli käsittelemme kaikkea sitä, mikä ei toimi päivittäin. Pidän sitä tehtävänämme antaa oma panoksemme siihen, että miten käsitellään sitä, mikä ei toimi. Se kaikki sitten kanavoituu kuluneesta vuodesta laadittavaan vastuuvapausmietintöön. Kollega Zeller, joka oli esittelijänä 2016, saa puheenvuoron myös myöhemmin ja esitelleet joten vähän konkreettisemmin. Kukin virasto, kukin 26 saa oman mietintönsä hallintobudjetista niin, että joka vuosi itse asiassa meillä on 52 mietintöä ja sitten vielä seitsemän yhteisyritystä ja kymmenen toimilit 52 yhteensä siis. Se on suurin osa työtämme ja mietinnöt valmistellaan hyvin huolellisesti. Laatija on aina esittelijä, yksi henkilö, periaatteessa käytäntö, jota en tunne Saksan parlamentista. Meillä on järjestelmä, jossa sitten ryhmien koon mukaan annetaan mietinnöt esittelijä on sitten esittelystä vastuussa ja siitä, että mietintö käy parlamentaarisen käsittelyn läpi, että muut valiokunnat sitten, joilta lausuntoa pyydetään, niin antavat sitten lausunnon mietintöön, vaikuttavat sillä tavalla mietintöön. Sen vuoksi mietinnöillä on sitten kunkin esittelijän nimi, joka siitä vastaa. Nyt täytyy katsoa ympärilleni, unohdinko jotain? Niin valiokunnassa on seitsemän poliittista ryhmää. Kullakin ryhmällä on nimettynä koordinaattori. Hänen kanssaan sitten sovimme, että mitä asioita hoidetaan, mitä matkoja, mihin matkat kohdennetaan, kuka lähtee matkalle – Nämä ovat kaikki organisatorisia tehtäviä. Koikealla puolella ne minusta istuu sihteeristö. He ovat parlamentin virka, virkamiehiä, jotka, joiden täytyy avustaa valiokuntaa ja niin tekevätkin työssämme. Ja minusta vasemmalle on kollega Labajova, joka on liberaaliryhmästä varapuheenjohtaja. Eli täällä on eri ryhmistä, Tarant vihreistä, äh, kollega Boon sosiaalidemokraateista, itse tulen EPPstä. ja Miten tulee puheenjohtajaksi, niin sitten riippuu, no oletan, että teillä on samanlaisia järjestelmiä, että mikä sitten koon mukaan ryhmä äh, pääsee missäkin valiokunnassa kahdeksi ja puoleksi vuodeksi puheenjohtajaksi. Siinä on tietty malli, se liittyy ryhmän kokoon ja se liittyy myös, että miten merkittäväksi valiokunta koetaan. 23 valiokuntaa on, 151 jäsentä vielä, kuten tiedätte. UKhan meidät jättää maaliskuussa 2019. Sitten ollaan 705 jäsentä ja sitten täytyy miettiä, että mikä vaikutus sillä on valiokuntiin ja niiden kokoonpanoon. KONT-valiokunta, ihan nämä meidän kesken, on valiokunta, joka ei ole ihan niin pidetty, kun tietysti täällä täytyy tehdä kovasti töitä. Saamme paljon asiakirjoja käsiteltäväksemme ja täytyy lukea paljon. Ja asioita täytyy seurata pitkällä aikavälillä. Yksi esimerkki Tänä aamuna oli Itä-Eurooppa-pankki Lontoossa, Lontoosta täällä ja käsittelimme sitä, että mitä rahoitusta EU äh, harjoittaa ydinturvallisuusasioissa, ydinturvallisuudessa. Ydinvoimaloiden käyttöönotosta poistaminen, Chernobylin tyyppisten tai sen itse, tai sitten myös kun on venä, venäläisistä ydinvoimalla käynnistä sukellusveneistä jätteitä, niin niiden huoltaminen. Eli tällaisia asioita. Ja se oli kuitenkin lopputulosta monivuotisesta työstä, koska EU tukee jäsenvaltioissa kahden ydinvoimalan käytöstä poistamista, Bulgariassa, Slovakiassa Liettua siis kolmen. Se ovat Chernobyl-tyyppisiä voimaloita, jossa juuri liittyessä oli ehto, että ne suljetaan valiokunta oli kaikissa kolmessa ydinvoimalassa. Katsoimme siellä, mitä siellä tehdään, miten poisto sujuu, miten tarjouskilpailut sujuvat, mitä hintoja vaaditaan, mitä ongelmia ja viivästyksiä on. Se on osa työtämme siis. Ja se on hyvin konkreettista siis. Mielestäni myös hyvin jännittävää, juuri koska se on niin konkreettista koska emme tyydy ensimmäisiin selvityksiin, meidän täytyy saada lisätietoa, yksityiskohtaisempaa tietoa. Martina, onko vielä huomioita? Just, just one comment. Hello, good afternoon. Yksi kommentti vain. Niin, yksi kommentti. Jokaisen valiokunnan menestys riippuu tietenkin puheenjohtajasta ja voin sanoa, että meillä on todella vahva ja sitoutunut puheenjohtaja, kuten hän sanoi. Tämä ei ole hänen tai kollega meppien suosikkivaliokunta tämä ei ole ollenkaan, koska täytyy opiskella paljon ja oppia paljon ja me todella katsomme menettelyjä yksityiskohtaisesti läpi, joten me tarkastelemme oikeastaan kaikkia, mitä täällä parlamentissa tapahtuu. Hän ei saanut maksua tämän sanomisesta. Niin, meillä on kaksi budjettiviranomaista. Parlamentti, jäsenvaltiot, neuvosto yhdessä neuvottelevat budjetista. Vastuuvapaudessa olemme me toisena toimijana. Jäsenvaltiot antavat suosituksen, että pitäisikö vastuuvapaus antaa vai ei. Pahoittelen kuitenkin kovasti, että jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden neuvosto tässä menoprosessissa ja siinä, mitä on saavutettu ja mitä olemme saaneet 160 miljardilla, niin käsittelevät sitä paljon vähemmän intensiivisesti kuin me. Me yritämme saada neuvoston tekemään niin, että kun ajatellaan konkreettista täytäntöönpanoa, että se käsittelee sitä paljon intensiivisemmin, kun aina kritisoidaan sitä, että on niin vähän saavutettu. Nyt olemme sitten aloittaneet verrata jäsenvaltioita keskenään, ja sitä pidän erityisen tärkeänä metodina, että on tällaiset vertailuarvot, tulosindikaattorit, että jokainen jäsenvaltio tietää, miten sillä sujuu tulosindikaattoreita, ovat esimerkiksi BKT, työttömyysaste, mutta ne ovat yleisiä. Mutta jos kysytään, että mitä 40 miljardilla maatalousrahoja saavutetaan saadaan aikaa joka vuosi. 40 miljardia rakennerahastoja. Että näissä kysymyksissä tarvitaan paljon enemmän vielä rankinglistoja, vertailuarvoja, koska näin olemme nähneet, että näin maailma muuttuu ja se valtiot tietävät paremmin, että miten ne sijoittautuvat näissä rankinglistoilla. Balkanin äh, valtioille se voi olla myös hyvin mielenkiintoista. Vuonna 1999 valiokunta ei antanut vastuuvapautta komissiolle ja silloin Santorin komissio erosi historian kirjoitukseen, siis tärkeä päivämäärä. Koska sen jälkeen sitten kaikki ovat pyrkineet siihen, että tämä ei toistu, niin että ainakin siis kun komission osuus on suurin budjetista, niin uskomme, että meidän roolimme täytyy olla rakentava, että virheet otetaan esille niin varhain, että ne oikaistaan. Meillä on intressi siinä, että ne korjataan eikä nuhdella ihmisiä. Iloitsemme siitä, iloitsisimme siitä, että virheitä löytyy, niitä löytyy aina, mutta meille on tärkeää, että ne oikaistaan. Se olisi meille tärkeä asia. Itse asiassa tässä vaiheessa en enempää kertoisi työstäni, niin ehkäpä asia, jos toinenkin tulee vielä puheeksi. Jos olisi teille kysymyksiä tässä vaiheessa, jos ei, niin muuten kollega Zeller saa sitten seuraavasta osuudesta puheenvuoron, jos teillä kysymyksiä on. En näe niitä kuitenkaan, no sitten kollega Zeller saa puheenvuoron. Niin, kiitos puheenjohtaja. On ilo nähdä näin paljon kollegoita kansallisista parlamenteista ja voida toivottaa heidät tervetulleeksi tänne talousarvion valvontavaliokuntaan. Mitä budjettin valvontavaliokunta sitten tekee, niin siitähän puheenjohtaja paljon kertoi. Minulla oli viimeisen kolmen vuoden aikana olla kunnia käsitellä komission vastuuvapautta hyvin voimaperäisesti vuodelle 2014 esittelijänä omasta ryhmästäni EPPstä. 2015-2016 sitten parlamentin esittelijänä yhdessä niiden esittelijöiden kanssa, jotka sitten yksittäisistä ryhmistä olivat rinnallani. Niin budjettioikeus on parlamentin suvereniteettioikeus. Ja sen lisäksi, että päätetään budjetista, joka parlamentin pitää tehdä, joka on sitten perusta kaikille jatkotoimille demokraattisissa toimielimissämme, niin on tietysti myös tärkeää ajatella niitä tavoitteita, jotka olemme asettaneet, jotka haluamme budjetilla saavuttaa, niin että miten ne todellisuudessa saavutetaan. Ja siinä mielessä ne säännöt, jotka budjetin toimeenpanolle olemme määränneet, että niistä pidetään kiinni myös. Se on sitten valiokunnan tehtävää tässä vuosikertomuksessa ottavat meitä kustakin pääosastolta, komissiosta, jotka tekevät tiliä toiminnastaan budjetti äh, varanhoitovuoden kuluessa, mutta oleellinen perusta työllämme ovat myös äh, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset. siinä sitten heidän työntekijöillä on paik- mahdollisuus myös hyvin tarkasti ja paikan päällä seurata, miten budjettia on toimeenpantu. Se on eh, tärkeä yhteistyökumppani meille tilintarkastustuomioistuin, joka sen lisäksi, näiden vuosikertomusten lisäksi budjetin toimeenpanosta, niin käsittelee teemoja ja alakohtaisia aiheita. Niistä se laatii meille erityiskertomuksia yksittäisistä toimista, joita EU-ssa tehdään, jotka ovat budjetin kannalta merkittäviä ja jotka ovat sitten uusi eh, tai lisätoimintamme perusta. Miksi tarvitsemme yhteyttä erityisesti kansallisten parlamenttien kanssa? Ja monilla budjetin toimeenpanon aloilla EU:ssa meillä on niin kutsuttu jaettu hallinnointimenettely, shared management. Se tarkoittaa sitä, että komissio ehdottaa tavoitteita, sitten neuvosto ja parlamentti kahtena lainsäätävänä elimenä yhteispäätösmenettelyissä sitten hyväksyvät ne Ja sitten kun ne ovat saaneet neuvoston ja parlamentin hyväksynnän, niin sitten mennään toimeenpanoon. Komissio saa ensin tehtäväksi ne asiat, jotka ovat suorassa komission toimivallassa. Useimmat asiat, kuten rakennerahastot, kohesiopolitiikka, kuitenkin hoidetaan tässä yhteisessä hallinnoinnissa, shared management. Siis budjetin toimeenpanon osalta hankkeiden ja ohjelmien toimeenpanossa, jotka saavat EU-budjetista tukea, niin siinä ovat toimeenpanossa mukana jäsenvaltiot, tai sillä, missä meillä on alueellinen periaate, kuten suurissa osissa rakennerahastoita on, niin siellä myös alueesta vastaavat ovat mukana toimeenpanossa. Ja usein on niin, että eli jos on yhteisrahoitus, että siellä on eurooppalaista rahaa, jota yhdistetään sitten määrärahoihin, jotka tulevat kansalliselta tasolta, kansallisista budjetista asetetaan käyttöön, tai sitten täydennetään myös siellä, missä mahdollisuus siihen on, eh, niin että alueilla on omaa vastuuta ja voivat myöskin ohjata budjettivaroja käyttöön. Niin sitten on eri sääntöjä budjetin toimeenpanossa. Ja sitten ne, jotka ovat maksun saajia, jotka toteuttavat hankkeita ja ohjelmia, niin heidän täytyy ottaa ne huomioon. Tämä sitten paikan päällä valvonta tapahtuu niin, että sen toteuttavat jäsenvaltiot ja sen toimielimet, jotka jäsenvaltiolla on käytössä budjetin valvontaan tai budjetin toimeenpanon valvontaan ja myöskin sovittujen ohjelmien ja hankkeiden toimeenpano. Ja sitten pistokokeen omaisesti tulee tarkistuksia tilintarkastustuomioistuimesta. Kun hankkeitahan on valtavasti 10 000, niin voi kuvitella, että tilintarkastustuomioistuin ei voi puuttua jokaiseen yksityiskohtaan. Mutta on metodeja olemassa jolla sitten pistokokoelmaisesti voidaan todeta, että missä määrin hankkeet ovat sääntöjen mukaisia ja miten ne ovat sitten äh, vaikuttavasti ja tehokkaasti toteutettu. Vai onko sitten tullut sääntöjen vastaista toimintaa esille hallinnossa tai edunsaajien keskuudessa? Se näkyy sitten virheasteessa. Sille on tavoite olemassa eurooppalaisten toimielinten puolelta, jonka olemme asettaneet, että virheasteen ei pitäisi olla suurempi kuin 2 prosenttia perustuen ähm, tarkistettuihin hankkeisiin. Me kutsumme sitä olennaisuuskynnykseksi. Jos on alle 2 prosenttia, niin tämä, että on melkein virheetöntä. Jos on yli 2 prosenttia, niin sitten on korjaustarvetta mielestämme, joka sitten täytyy näkyä myös hankkeiden ja ohjelmien valvonnassa. Ja sitten jos kävisi esille, että jopa on ollut väärinkäytöksiä, ei, ei ole pelkästään virheitä, vaan on myös toimittu tavoitteita vastaan. Tai jopa, jos on petoksista kyse, niin sitten vastaavasti täytyy ryhtyä tutkimaan asioita ja sitten tulee esille instansseja, kuten petosten torjuntavirasto Olaf tai sitten maksunsa jotain jäsenvaltio joka ei käytä asianmukaisesti, tavoitteen mukaisesti, sääntöjen mukaisesti määrärahoja, niin täytyy sitten maksaa takaisin näitä määrärahoja. Kaikki tämä näkyy budjettivalvonnan toteuttamisessa. Budjettivalvojat, erityisesti budjettivalvontavaliokunnalla on mahdollisuus kirjallisten vuosikertomusten perusteella, jotka tulevat komissiolta tai sitten tilintarkastustuomioistuimelta, niin sitten esittää kirjallisesti lisäkysymyksiä komission jäsenille, joiden sitten pitää vastata. Ja sitten kuulemismenettelyssä budjettivaliokunnan kokouksissa vastataan. Pääjohtajat komissiosta tai sitten nyt komission jäsenet henkilökohtaisesti ja suullisesti vastaavat. Siinä meille tietysti on tärkeintä komission jäsen, joka vastaa budjetista komission kollegiosta. Sitten tämä jaettu hallinnointi, shared management-teema, on sellainen, josta täytyy todeta, että siellä on suuri virheaste edelleen näkyvissä. Eli siellä, missä on sekä EU-varoja että kansallisia yhteisrahoitusvaroja käytetty, siellä, missä toimeenpano ei ole EU-elinten tai kuten komission tai viraston vastuulla – ei ole tätä suoraa hallinnointia. Ja siellä meitä kiinnostaa sitten kovasti yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa, joilla itsellään on omat budjettivalvontamenettelyt. Sitä täytyy vahventaa ja myöskin tukeutua heidän kokemuksiinsa, saa niiden vaikuttaa asiaan. Ei pelkästään valvontamielessä, että valvotaan edunsaajia, niitä, jotka toteuttavat hankkeita tavoitteiden mukaisesti. Ei haluta heidän elämänsä vaikeuttaa, vaan ihan päinvastoin. Halutaan selvittää, että miksi on tullut virheitä, miksi on tullut viivästyksiä toim- hankkeiden toimeenpanossa, jotta voidaan antaa panos virheiden välttämiseen. Ehkäpä tämän verran tältä erää menettelystä itsestään. Dankeschön. Jos teillä on kysymyksiä, niin voitte myös viitata kädellä. Ja ilmeisesti äidinkielellä ne voitte puhua. Me, meillä on tulkkeja. Olemme erikoistuneita vieraisiin kieliin. Kun näin tämän ohjelman, niin en edes voinut uskonutkaan, että 2000, tuntia tässä lainaudan niin ihmisille, jotka saa puheenvuoroakaan tämän ohjelman mukaan, mutta voitte tietysti osallistua. Kollegas, niin anteeksi. Ines, ole hyvä. Sí, muchas gracias, presidenta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Niin, halusin esitellä itseni. Minä olen esittelijänä sosialistipuolueessa ja tässä valiokunnassa seuraavassa vastuuvapausmenettelyssä, josta äänestetään 2019 vuoden maaliskuussa periaatteessa. Kuten meille selostettiin, käynnistämme työn siinä vaiheessa, kun tilintarkastustuomioistuin virallisella tavalla, koska koko, koko vuodenhan me teemme tietysti työtä ja vaihdamme tietoa komission ja tilintarkastustuomion istuimen kanssa, mutta siinä hetkessä, kun virallisesti menettely alkaa, niin me alamme valmistella sitä saamaamme asiakirja-aineistoa komissiolta ja tilintarkastustuomioistuimelta, niin se avainhetki on juuri se, kun tilintarkastustuomioistuin antaa vuosittaisen kertomuksensa. Ja siellä tarkkaan ottaen on kaksi tärkeää osaa. Yksi osa niistä on tilintarkastusanalyysi siitä, mitä on tapahtunut vuonna 2017. Ja sitten toinen osa on dialogi komission kanssa, joka on tärkeää myös ottaa huomioon. Ja sitten on vielä erikoispiirre, joka liittyy joka on erilainen kuin kansallisissa budjeteissa. Nimittäin meillä on vuosittain tapahtuva vastuuvapaus tai itse asiassa tässä on kyseessä monivuotinen vastuuvapaus ja tässä on toisin kuin kansallisella tasolla ja sen takia täytyy sitten miettiä aina, miten on edellisen vuoden varat, joita ei ole käytetty, miten ne käytetään seuraavana vuonna tai jos ne on käytetty huonosti, miten niitä sitten käsitellään. Ja esimerkiksi tänä vuonna kävi sitten, että kun meillä on järjestelmä N plus 3, järjestelmä, eli 2000 2014-2020 ja sen jälkeen vielä poliitikkojen täytäntöönpanon kolme vuotta jäljellä, ylimääräistä vuotta ikään kuin. Ja sitten kun on päästy siihen vaiheeseen, että on selvitetty kaikki tilit kaikki, kaikilta vuosilta, jotka asiaan kuuluvat sillä kertaa, niin silloin meillä on ikään kuin kokonaiskuvaa. 2017 vuoden vastuuvapaudessa on kyse siitä, että työstetään asia siten, että 2017 vuonna asiat ovat jo päättyneet ja pääsy, päädymme sitten 2014-2020 jaksoon. Eli ensimmäistä kertaa pannaan täytäntöön tämän ohjelmointikauden ohjelmia. Ja samanaikaisesti vielä kontrolloimme se, sitä, mitä tapahtui silloin, kun reagoitiin siirtolaisuus- ja pakolaiskriisiin. Se oli suuri osa työtä ja tilintarkastustuomioistuinkin siihen on puut- siihen kommentoinut. Ja samanaikaisesti työstämme uutta projektia monivuotista rahoitus kehystä. Eli siellä on myös perustavanlaatuisia elementtejä, joka, jotka liittyvät talousarvion valvontaan. Ja tänä vuonna meillä on samanaikaisesti käynnissä vielä ponnistus saada aikaiseksi vastuuvapaus metodologiselta osin. Ja sitten annamme tiettyjä suosituksia ja neuvoja. Ja koska kyseessä on vaalivuosi, eurovaalivuosi, niin toivomme, että vastuuvapaus menettelyssä voimme ikään kuin tasapainottaa tilannetta Euroopan parlamentin näkökulman suhteen liittyen seuraaviin vaaleihin. Eli toivottavasti voimme antaa positiivisen lausuman järjestelmien täytäntöönpanosta komission ja tuomioistuimen toiminnasta ja tarkoituksenamme on kehittää valvontaa kohta kohdalta elementti elementiltä ja olemme pystyneet valvomaan talousarvion valiokuntaa, äh, talousarvion täytäntöönpanoa tehokkaammin kuin aikaisemmin ja samanaikaisesti myöskin käynnistäneet äh, uusia menettelyjä ja valvoneet myöskin tai tukeneet myöskin kansallisten talousarvioiden toteutusta. Ja myöskin komission sisäisiä mekanismeja olemme pyrkineet valvomaan ja arvioimaan, miten tehokkaita ne ovat ja minkälaisia virhetasoja ja virhemarginaaleja siellä on. Ja sama koskee myös jäsenvaltioita. Siellä tehdään tärkeää työtä tällaisten kokousten kautta, joita meillä tänäänkin täällä käydään nyt. Virhemarginaali on vähemmän valvottavissa, koska kyseessä ovat tietenkin periaatteessa jaetut politiikat, kohesio, rahastot ovat siinä tärkeässä osassa ja tietenkin myös maaseudun kehittämisrahastot. Ja tässä yhteisrahoitusteemat monimutkaistuvat aika lailla ja senpä takia eri ministeriöiden ja eri organismien tehtävät eri maissa, kuten Espanjassa, jossa on paljon autonomisia alueita ja alueellista hallintoa, ja sitten toisaalta myös valtion tason toimijoita, niin on tärkeää, että rakennerahastoissa ja ohjelmissa ja hankkeissa identifioidaan aina kunkin hallintotason vastuuviranomainen. Meillä on tarkoitus äh, pitää tai rakentaa mahdollisimman luotettavat, vakaat ja hyvin arvioitavat järjestelmät ja toteutus menetelmät niin, että riskit voitaisiin minimoida. 2017 vuoden tapauksessa arvioimme siis niitä politiikkoja ensisijaisesti, jotka liittyvät pakolaiskriisiin. Tämä on ollut sellainen aihekokonaisuus, johon on liittynyt eri budjettiosuuksia, joita on jouduttu sitten laajentamaan, korottamaan, ja tämä on tärkeä osa-alue tänä vuonna. Ja sitten vielä lopuksi muistuttaisin teitä siitä, että tällaiset kokoukset, mitä käymme tällä hetkellä teidän kanssa, ne ovat meille hyvin tärkeitä, koska olemme tietoisia siitä, että, että tilintarkastustuomioistuin esitteli meille kerran vuodessa tämän vuosikertomuksensa kertoen meille, mikä toimii hyvin ja mikä huonommin, mutta sitten myös he samassa raportissa esittele, tai saman raportin esittelevät omille parlamenteilleen jäsenmaissa. Eli parlamentin jäsenet ovat tai teidän, heidän pitäisi olla tietoisia, kuinka tärkeässä asemassa he ovat, koska he esiintyvät myös siellä, siellä vistoimen vuosittaisessa raportissa. On tärkeää, että tulette paikalle näihin tilintarkastustuomioistuimen raportin esittelytilaisuuksiin, koska siellä identifioidaan olemassa olevia ongelmia ja hahmotellaan niihin mahdollisia ää, ratkaisuja. Kiitoksia. Kollege Zeller wollte noch ergänzen. Danke. Kollega Zeller halusi vielä täydentää. Niin, niin kiitos Inge. Ei täydentää, vaan halusin kysyä kollegoilta. Mielestäni on hyvä, että juuri kun ajatellaan parlamenttikollegoita maista, hakijamaista, tai jotka ovat naapuruuspolitiikassamme mukana, ja Euroopan budjetistahan asetellaan merkittäviä varoja käyttöön näillä aloilla. Ja nyt tässä käydään neuvotteluita ja asetetaan määrärahoja hallituksille. Tietääkseni sitten nyt Euroopan budjetista käyttöön asetetut varat päätyvät näiden maiden kansallisiin budjetteihin harvoin, vaan ovat hallitusten käytössä. Miten vahvaa, miten paljon parlamenttien puolella on tietoa siitä, miten varoja EUsta on käytetty, miten hallitukset ovat käyttäneet ja miten sitten näiden maiden kollegoilla on mahdollisuus myöskin siihen, että toimeenpanossa olisi tietty valvontatehtävä, miten sitä voi harjoittaa, tai myös myötämääräämisoikeus. Tässä olisi hyvin arvokas alue tulevaisuudessa vielä parempaan yhteistyöhön. Itse olen todennut, että usein näissä maissa, no tai oli sitten kyse kehitysyhteistyöpoliittisista kysymyksistä, niin parlamenteissa tieto siitä, että mitä EU on käyttöön antanut ja minkä välineiden kautta se toimii, niin sitä tietoa on ollut vain rajoitetusti saatavilla. Nyt esitettiin kysymys. Haluaisiko joku vastata omasta puolestaan maan parlamentin osalta? Achim sieht schlecht aus. No tässä näyttää huonommalta. Eli kysymys, oletteko mukana EU-varojen valvonnassa paikan päällä? Oli se sit kyse sitten EU-varojen käytöstä tai käytön valvonnasta kussakin maassa. Olisiko joku, joka voisi, haluaisi sanoa asiasta jotain?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 nykyään, kun neuvottelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ovat käynnissä, niin kysymys on kovin tärkeä. Meille on tärkeää, että saimme rohkaisua tämän uuden ehdotuksen kautta vuosille 2027, että saadaan rahoitusta hankkeisiin Länsi-Balkanilla. Nyt kun esititte suoran kysymyksen budjetinvalvonnasta, ja sitten vastaavasta lainsäädännöstä, niin voin sanoa, että sisäistä valvontaa välillisessä ja välittämässä, tai koskien välittömiä ja välillisiä edunsaajia. Meillä on myös talousministeriön tasolla valvontaa tutkimuksia ja myöskin paikallisviranomaisten keskuudessa. Sitten on myös keskushallinnon yksikkö. Valtiovarainministeriössä siellä määritellään ne metodit, siellä annetaan koulutusta Ja siellä harjoitetaan myös valtionollista tilintarkastusta. Se on riippumaton hallituksesta ja se on tilivelvollisuudessa vain parlamentille. Teidän valiokuntanne työ ja sitten vastaavien valiokuntien työ kansallisissa parlamenteissa on samanlaista. Pitkäaikaista ja siteerakseni puheenjohtaja ei suosittua, mutta se tehtävämme on myöskin kansallisissa parlamenteissamme. Lainsäädäntö näyttää täältä ja perustuslaki. Sanoitte, että talousarvion valvontavaliokuntanne käsittelee myös valvontaa ja ennen kaikkea te tarkastatte niitä asioita, jotka eivät toimi. Ja työnne puitteissa yritätte korjata näitä asioita. 35 virastoa on tarkastuksen kohteena ja kaksi kertaa vuodessa laaditaan mietintöjä näistä ja niistä vastaavat esittelijät. Ja minun kysymykseni nyt kun puheenvuoron sain. Niin puhut, puheenjohtaja, puhutte indikaattoreista. Ne ovat mielestäni tärkeitä valvonnan kannalta budjetissa, myöskin kansallisissa parlamenteissa. Sen vuoksi kysymys, jos ajatellaan parlamentin talousarviovalvontavaliokuntaa, niin antaako se suosituksia Länsi-Balkanin hakijamaille käyttää itse näitä indikaattoreita. Se olisi tärkeää mielestäni. Täytyy sen lisäksi lisätä, että sen lisäksi, että on valvontamekanismeja, joista puhuin, niin kansallinen kansallisella parlamentillamme on myös budjettitoimisto ja olemme länsi ainoa maa tai, tai ainoa tämänlaatuinen valiokunta, jolla on portaali budjetinvalvontaan. Tällainen työ on budjetinvalvonnassa hyvin tärkeää. Tämän verran tästä. Kiitos. Kiitos. Rova Filipovski Serbiasta, jos näin oikein puhui. Kiitos. Kiitos tästä palautteesta. Onko muita huomioita teidän puoleltanne? Rohkaisisin nyt sitten tarttumaan mahdollisuuteen puhua täällä. Uskonpa, että siis mehän olimme Valiokunta vieraili Serbiassa ja uskon, että no joka tapauksessa odotamme näkökulmastamme ja otamme kantaa myös tähän liittymiskypsyyteen. Kööpenhaminan hän voidaan myös pitää indikaattoreina. No niitähän käsittelevät useammatkin valiokunnat, mutta Minulla on kyllä aikomuksena, että joka tapauksessa esitämme suosituksia. Sitä, mitä aiemmista liittymisistä on opittu, tapauksista kuten Unkari, mutta myös Puola, joiden kanssa meillä on ollut suuria vaikeuksia, että joka tapauksessa meillä olisi pysyvä valvontamekanismi, sitä tarvitaan uusille liittyneille. Tarvitaan sitä, että voidaan vaikuttaa edelleen näihin maihin, koska mitä nyt ollaan nähty on se, että kovasti ponnistelevat, kun haluavat liittyä, sitten kun on liitytty, niin sitten monet näistä ponnistuksista raukeavat. Eikä voi olla niin, jos haluamme yhteisönä, eurooppalaisena uniona menestyä pitkällä aikavälillä ja haluamme myös, että maat itse kestävästi pystyvät menestymään. Ja jos verrataan Visegrad-maita, Tsekki, Slovakia, Puola ja Unkari, kun näitä valtioita vertaillaan, niin nähdään, että kysymys siitä, että mitä, mihin ponnistuksiin valtio äh, ryhtyy, niin se on olennaista eurooppalaisten varojen käytön kannalta paikan päällä. Ne, jotka, se joka hallinnoi huonoiten varoja on Unkari. Ja se liittyy tähän autoritaariseen hallintoon. Jos on autoritaarisia hallintomuotoja, niin sitten on todellakin ongelmia olla taloudessa menestyksikäs. Sen näemme tästä vertailusta. Me ja näistä viitearvovertailuista, joita olemme antaneet tehtäväksi. No, joka tapauksessa pyrimme siihen, että olisi jatkuvaa seurantaa uusille jäsenvaltioille. Ei niin, että rankaistaisiin, vaan että voidaan antaa apua. Meillä on Cooperation Verification mekanismi Bulgariassa ja Romaniassa. Valiokunta hyvin intensiivisesti hoitaa myös tätä mekanismia me otamme käyttöön mekanismin säännöllisesti, säännönmukaisesti, ja että voidaanko, tarkistaa, voidaanko mekanismia parantaa ja mikä on tilanne. Eli tämä yhteistyö ja varmennusmenettely niin minä en sitä voi kuitenkaan kuvitella, että se toimisi länsi koska nämä tehottomuus, siis mekanismin osalta, että meidän täytyy todellakin, mekanismin täytyy parantua sen täytyy tulla paremmaksi. Ja sitten kun liitytte, niin, tai siihen mennessä asti kun liitytte, niin sitten täytyy käyttää se aika siihen, että mekanismi paranee, niin että sitä voidaan paremmin käyttää. Nyt jos tarkastellaan Romanian tilannetta tämän Cooperation Verification mekanismin perusteella, niin joku ei nyt täsmää. Ei niin saisi olla. No muita puheenvuoropyyntöjä teiltä. rohkeasti vaan, emme pure. Jos on keskustelu, niin iloitsemme vain. Dann nehmen Sie vielleicht noch ein bisschen Anlauf und wir geben jetzt der Frau Kollegin Schmidt zur Entlastung. Sitten rouva kollega Schmidt Euroopan parlamentin vastuuvapaudesta. Niin, tervetuloa. Joskus kyllä puremmekin. Haluaisin muistuttaa lyhyesti siitä, miten parlamentarismi on syntynyt. 1100-luvulla oli kuningas Juhani, joka suhtautui kevytkenkäisesti tehtäviinsä ja piti sen vuoksi korottaa veroja ja sepäs ei paroneille sopinut. Menivät hänen luokseen ja no, osoittivatko sormella vai purivatko, mutta joka tapauksessa est esittivät sen, että olisi vielä kevytmielisempi ja äh, haaskaisi vielä enemmän rahaa. Ja parlamentin jäseninähän olemme vähän kuin tuon aikaiset paronit. No ei meitä niin hirveästi kunnioiteta eikä meistä niin kovasti pidetä, kun tehtävämme hoidamme. Eli valvomme kaikkia niitä, jotka eurooppalaisten verorahoja käyttävät, koska se meidän tehtävämme on. Ja kuten puheenjohtaja jo mainitsin, niin puheenjohtajassa tällainen henkilö on löytynyt, mitä arvostan kovasti. Nyt kollegoilta on kuultu budjettimenettelystä ja valvontamenettelystä vähän. Se, mistä minä olen esittelijänä, on parlamentin budjetti. Se on ehkä vähän outoa, koska me ikään kuin Euroopan parlamenttina valvomme itseämme, nimittäin omia menojamme. Eli se tarkoittaa, että me annamme vastuuvapauden itsellemme. Kollegoilta kuulimme, että prosessi alkaa vastuuvapausprosessi alkaa vuosikertomuksen julkistamisesta tilintarkastustuomioistuimessa tammikuun alussa. Se on työn pohjana. Sitten pääosastot ihan voivat ottaa kantaa myöskin komission jäsenet suullisesti ja kirjallisesti. Sitten on tarkistuksia, muutosehdotuksia kertomukseen ja sitten se tulee äänestykseen täysistuntoon. Eli lokakuusta seuraavan vuoden huhtikuuhun mennessä kaikki pitää hoitaa. Euroopan parlamentin vastuuvapaus sujuu vähän eri tavalla. Hallintoa emme niin paljon valvo tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhdessä, vaan pääsihteerin, jonka nimi on tällä hetkellä Klaus Welle, saksalainen. Marraskuussa hän esittää jatkoraportin edellisen vuoden vuosikertomuksen näkökohtiin. Sitten voi esittää kysymyksiä ja sitten tammikuussa on kuulemistilaisuus näistä kysymyksistä, esitetystä kysymyksistä. Loput noudattaa samaa tapaa kuin komission vastuuvapaus, myöskin Euroopan parlamentin vastuuvapaudessa. Marraskuusta seuraavan vuoden huhtikuuhun mennessä täytyy kaikki olla päätetty. Muutamia lyhy- lukuja lyhyesti, kuten sanottu, olen esittelijä vuodesta vuodelle 2017 varahoitovuodelle ja tänä vuonna oli 1,75 miljardia euroa menot. Ja jos ei olisi pelkästään lukuja, niin 38 prosenttia menee poliittiseen työhön, 24 prosenttia rakennuksiin ja sitten 40 prosenttia menee henkilöstökuluihin. Euroopan parlamentin budjetissa erityispiirre on siinä, että periaatteessa se on hallintabudjetti, eli ristiriidassa äh, toimintamenoihin, joissa on sitten tutkimushankkeita äh, esimerkiksi. Kullakin on mieliteemoja, niin minullakin, kollegoilla, jotka tulevat joka vuosi yhä uudelleen esiin ja joiden ratkaisu on aina kaukana. Yksi esimerkki on eläkerahasto entisille jäsenille. Se ongelma on ollut vuosikymmeniä ja uusia ongelmia tulee esiin joka vuosi. Meillähän on puhemiehistä, siellä on 14 varapuhemiestä puhemies ja viisi kvestoria ovat siellä jäseninä. Kaksi puhemiesten kokousta on kuukausittain ja siellä tehdään päätökset hallinnosta yleisesti ottaen. Ongelma siinä on se, että siihen mennessä, kun päätökset on toteutettu, niin me jäsenet emme tiedä yhtään mitään, että mistä on puhuttu kokouksissa, mitkä ovat enemmistösuhteet olleet päätöksissä tai mistä aloitteet tulevat päätöksiin. Yksinkertainen esimerkki. Parlamentillahan on autokanta. Ja tässä Euroopan parlamentilla on toimielimenä, ei kun selitän toisin. Meillä on siis autoja, niitä on paljon. Olemme työllistäneet, tai meillä on ulkoistettuja kuljettajia turvallisuussyistä, mutta nyt on niin, että emme tiedä, että miten ajoneuvo autot, autojen kanssa tulevaisuudessa. Mehän olemme kaikki sitoutuneita ilmastonmuutoksen torjuntaan osittain. Nyt on autokanta sähköistä tai hybridimalleja. Kysymys on nyt vain, että emme tiedä, että miten nyt tulevaisuudessa sujuu. Minkälaisia polttoaineita täytyy ottaa huomioon tulevaisuudessa tai että mitä automerkkejä voidaan antaa käyttöön ja miksi ne ovat kaikkia sellaisia kysymyksiä, joihin saa normaalina parlamentin jäsenenä vaikeasti vastauksia, mutta nyt jos sitten onne, onnenpotku käy, että on esittelijä, sitten se ei ole onne, ollenkaan ongelma, että kaikilta pääosalta saa hienosti vastauksia ja saa kyllä syvällisen käsityksen myös parlamentin toiminnasta. pientä mieli, mielivaltaisuutta siinä voi nähdä, että samoja sääntöjä ei sovelleta kai koko henkilöstöön. Jossain tarvitsee vain allekirjoituksen, jos, joskus valtakirjan allekirjoituksen kopion passista. Tämä on kovin e- läpinäkymätöntä, kun asiaa tarkastelee lähemmin. Ja aina kysymys myös siitä, että mitä hallinnossa parlamentissa tapahtuu. Ja mitä myös jäsenten toimistoissa tapahtuu. Yksi ongelmista, no missähän tätä kutsutaan muuttosirkukseksi. Kerran kuukaudessa olemme viikon Strasbourgissa – joka on varsinainen toimipaikka parlamentille. Me avustajat, työntekijät, hallinnon työntekijät matkustavat edes takaisin aika vanhanakaisen sopimuksen perusteella. Se maksaa kolminumeroisen summan miljoonia. Useat kollegat pitävät sitä tarpeettomana, minä heihin kuulun. Mutta kuten sanottua, kun se on perussopimuksessa, niin sen purkaminen olisi vaikeaa, niin kuin vähän Brexitin kanssa on nähty. Eli sopimuksen purkaminen ei oikein ollut tuossa ajatushorisontissa me ajamme. No, no nyt on niin, että hallinto prosessit ovat, niistä kysytään myös kustannuksia ja täytyy aina miettiä sitä, että kun puhutaan suuresta koneistosta, jossa on esimerkiksi suuri kiinteistökanta, 78 prosenttia kaikista rakennuksista. No en nyt oikeastaan, oikeastaan maailmanlaajuisesti niin kuuluvat meille itsellemme. Ne ovat yhteystoimistot eri maissa. Siihen kuuluu tietysti rakennukset täällä Belgiassa, rakennukset Strasbourgissa ja myös Luxemburgissa. Ja kysymys on tietysti miten niitä hallinnoidaan. Se on suuri omaisuuserä toisaalta, toisaalta kustannuksiakin on paljon, kun tietysti täytyy ylläpitää rakennuksia ja täytyy ottaa se huomio. Parlamentin vastuuvapaus on todellakin mielenkiintoinen teema. Nyt jos esittelijänä juuri käsittelee tätä hallintoasiaa, niin kokee, että mitä normaalin parlamentaarisen työn lisäksi tapahtuu. Ja sitten kokee myös sen, että miten hyvää työtä täällä niin kuin, ikään kuin kulissien takana tehdään. Ja kokee myös sen, että joissakin pääosastoilla suositaan joitakin ja enemmän kuin joitakin toisia. Esimerkiksi turvallisuusyksiköissä Belgia, Ranska, Romania ovat etusijalla. 520 työntekijää on tällä hetkellä turvallisuusyksiköissä ja niistä 400 on näistä maista. Eli tämä maantieteellinen tasapaino ei vielä ole olemassa, mutta sillä on myös hyvät syynsä. Eli periaatteessa se, mitä nyt on kuultu. Puhemiestö tekee hienoa työtä, osastot tekevät hienoa työtä, heikkoja kohtiakin tietysti aina on. Minusta on sanottu, että olen niin ilkeä kuin aina se, mikä ei toimi. Tietysti näin senkin, mutta mielestäni on kovin tärkeää, että sinne sormella osoitetaan, koska ei voi olla niin, että me kuntana valvomme komissioita ja muitakin, mutta sitten itsemme osalta vähän sen maton oli, jos joku ei toimi, että minun näkökulmastani täytyy sanoa, että tietysti näitä pimeitä kohtiakin on, joista täytyy puhua, mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että on todellakin niin, että parlamentti teki oikein hyvää työtä. Niin, te näette täällä. Tulkit ovat juuri nyt lakossa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kuuluvat asiaan, ymmärtääkö sen sitten tai ei, mutta periaatteessa riippumatta siitä, että millä osastolla oli turvallisuuspalvelut, se on suuri teema tällä hetkellä parlamentille, näiden iskujen ja kaikkien näiden jälkeen, tai ajoneuvopalvelussa, käännöksissä, siellä tehdään hienoa työtä ja siellä, missä on heikkoja kohtia, niin me tulemme sitten kuvaan mukaan, osoitamme sorvelle ja toivottavasti sitten yhdessä voimme ratkaista nämä ongelmat. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben, bei jetzt im Moment. Niin, jos teillä on äh, nyt kysymyksiä vielä tai huomioita. Yksityiskohdat ovat nyt niin, että nyt ei voi tästä vastuuvapausmietinnöstä iloita. Kollega Zeller. Habe ich wieder eine Frage an die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja in den letzten... No, minulla olisi yksi kysymys kollegalle. Yksi aihe, jota olemme viime vuosina käsitelleet, on ollut EU-projektirahoituksen näkyvyys länsi-Balkanilla. Sehän on tämän seuraavan kuulemistilaisuuden aiheena myöskin. Rakennerahastoista on kyse. Ja tällä ohjelmakaudella on keskusteltu paljon rajat ylittävästä yhteistyöstä, ei ainoastaan raja-alueilla eu sisällä tai eu raja-alueilla, vaan myöskin – yhteistyöstä, joka lisääntyy naapurimaidemme kanssa ja tämä tarkoittaa erilaisten välineiden avaamista. Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä täytyy käsitellä myös tämän tyyppisiä aiheita. No, tähän liittyy myöskin erilaiset, eh, erilaisten maiden, eri maiden erilaiset oikeusjärjestelmät, jotka vaikuttavat yhteistyöhön raja-alueilla. Mukana on erilaisia virastoja tai tätä varten voitaisiin perustaa erilaisia virastoja. No, jos sitten tarkastellaan karttaa, Tällaisia alueellisen yhteistyön ryhmittymiä on noin 60 EU-ssa. Ja tämä ei vaikuta niin paljon naapurimaihin. Siellä on ryhmä esimerkiksi Ukrainan ja Unkarin välillä. Siellä ei ole käytetty niin paljon varoja, en tiedä johtuuko tämä tai onko tämä asia, josta haluaisitte keskustella? No sitten eh, liikkuvuus ja liikkumisen vapaus EUn sisällä, kun kyse on raja-alueista. raja alueilla on paljon maantieteellisiä samankaltaisuuksia ja, ja paljon yhteistyön mahdollisuuksia, jos mm, on mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja käyttää käytettävissä olevia varoja ja välineitä EU-ssa myös tällaisessa rajat ylittävässä yhteistyössä, niin, niin meidän pitäisi parhaamme mukaan hyödyntää tällaiset mahdollisuudet. Lisäksi on olemassa lainsäädäntöehdotuksia osa-alueilla, joilla on esteitä rajat ylittävällä yhteistyöllä, meidän pitäisi tällaisia esteitä poistaa. No, jos komissio tekee ehdotuksen, niin siitä tulee sitten lainsäädäntö. Ja sitten kun puhutaan alueellisesta yhteistyöstä, joka ei koske ainoastaan raja-alueita, vaan myös rajat ylittävää yhteistyötä eri akateemisten tutkimuslaitosten ja muiden tahojen välillä EU-rahoituksella, niin tällaisiakin mahdollisuuksia pitäisi hyödyntää. Myös tiivis yhteistyö teidän kanssa on erittäin tärkeää tässä. Me olemme aloittaneet jo työskentelyn parlamentissa, jotta voisimme käydä tiivimpää vuoropuhelua teidän kanssanne. Ja jos olette kiinnostuneet tällaisesta, kiinnostuneet tällaisesta yhteistyöstä ja rajat ylittävän yhteistyön vahvistamisesta – niin me voisimme pyrkiä löytämään uusia yhteistyömuotoja koko Euroopassa. Riippumatta siitä, mitä jäsenyysneuvotteluja eri maiden kanssa on käynnissä, niin joka tapauksessa voisimme lisätä räätälöityvää yhteistyötä. No minun pitäisi varmaan painottaa myös sitä, että EUn ulkopolitiikka sitä pitäisi säädellä tällaisella sateenvarjosääntelyllä, yleissääntelyllä koskien esimerkiksi naapuruspolitiikkojen rahoitusta ja kaikki tämä tapahtuu yhden välineen kautta. Tietysti eri poliittisilla osa-alueilla on erilaistumista, mutta väline on yksi. Meillä on monia haasteita, joita meidän täytyy käsitellä, kuten esimerkiksi maahanmuuttokriisi. Komission täytyy sitä käsitellä. No, varhainen mato Parhainen lintu nappaa, kuten sanotaan. Ehkä näitä naapuruuspolitiikkoja voisi myöskin jollain tavalla hyödyntää ja tukea tätä työtä sillä tavalla. Ja, ja nyt kysymys kuitenkin, kysymys on kuitenkin siitä, Aiommeko käytännössä nyt tehdä jotain yhteistyön lisäämiseksi vai emme? Otetaan tämä kysymys tuonne toiseen osioon, koska kysymys EU-varoista ja Länsi-Balkanista, niin me haluamme tämän ensimmäisen osion pyhittää vastuuvapaudelle teidän toiveestanne ja toisessa osassa sitten puhumme muun muassa näistä asio- kysymyksistä. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa kollega Koon Kysymys vastuuvapaudesta EUn toimielimistä. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. dan, e, Miredita. Ich denke, das ist richtig. Mein Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Minä puhun tosi huonoa Serbiaa, joten puhun mieluummin Saksa. Olen Euroopan parlamentin jäsen ja olen Aachenista Saksasta. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki tänne. Olen Albanian valtuuskunnan jäsen ja minulla ei ole vielä ollut iloa käydä maassa vielä, mutta olin puheenjohtajan ja Devalvan kanssa Kroatiassa ja Serbiassa viime vuoden alussa muistaakseni. Joten minulla on ollut hieman tilaisuuksia nähdä kuitenkin maitanne, ainakin niitä, missä olen käynyt. Ja haluaisin toivottaa todella teidät tervetulleeksi tähän pikakurssille, jota nyt tarjoamme tästä vastuuvapausmenettelystä täällä Euroopassa. Todella onnittelut kärsivällisyytenne ansiosta ei ole varmaan helpointa asiaa kuunneltavaksi. Minä olen esittelijänä 2017 vuoden vastuuvapausmenettelyssä koskien muita EU-elimiä ja virastoita. Nämä koskevat kaikkia muita, paitsi komissiota ja Euroopan parlamenttia, ja niistähän jo kuulittekin. Eli tämä, on siis, tämä koskee siis alueiden komiteaa, jossa Euroopan alueet ovat edustettuina, Euroopan unionin alueet. Monet kunnanjohtajistanne ja paikallisedustajistanne on siellä. Sitten meillä on ETSK, Euroopan sosiaali- ja talouskomitea. Ja, sitten meillä on, ja siellä on työmarkkinaosapuolet edustettuina, työnantaja, työntekijä. Sitten meillä on tilintarkastustuomioistuin, Euroopan yhteisen tuomioistuin, tietosuojaviranomainen ja oikeusasiamies ja myös Eurooppa-neuvosto ja Euroopan neuvosto. Nämä toimielimet ovat sellaisia, että niillä on kaikilla vastuuvelvollisuus Euroopan parlamentille kuluistaan ja me tarkastelemme niitä hyvin huolellisesti täällä Ja tässä kyseessä on yleensä noin 6 prosentin tasosta EU-budjetista. Se on vain pieni osuus kokonaisbudjetista, mutta on tärkeää, että nämä instituutiot käyttävät varat asianmukaisesti ja sääntöjen mukaisesti. Tämä koskee kaikkia kuluja tietenkin. On tärkeää, että kansalaisten edessä toimimme näin, koska kansalaisten täytyy kokea, että käytämme rahat asianmukaisesti. Iso osa budjetista liittyy henkilöstöön, rakennuksiin, käännöksiin, tulkkauksiin, matkakuluihin, logistiikkaan ja muihin, muihin kulueriin. On mielenkiintoista nähdä, että että mehän kaikki olemme EUn kansalaisia, mutta on mielenkiintoista saada tilaisuus nähdä, mitä todella on käynnissä EU:ssa eri instituutioissa, eri ihmisten kesken ja eri tehtävissä, mitä eri instituutioilla on. Ja esittelijänä tämä yhteys eh, eri instituutioiden edustajien kanssa on minulle hyvin rikastuttavaa. Ja otamme sen hyvin vakavasti, koska budjettiviranomaisena viime kädessä me annamme sitten instituutioille mahdollisuuden saada näitä varoja, jotta he voisivat jatkaa työskentelyään. Parlamenttina tietenkin meitä sitoo tällä alalla se, että valvomme jäsenvaltioiden etuja ja pyrimme varmistamaan, että ja jäsenvaltiot taas pyrkivät pitämään maksunsa EUn budjettiin minimissään. Mutta tietenkin totta on, että se mistä maksaa, sen myöskin saa. Ei saa mitään ilmaiseksi. Joten minun mielestä ei voi odottaa, että saisi lisäarvoa, jos ei halua maksaa siitä mitään. Joten on tärkeää, että nämä instituutiot, jotka jo mainitsin, saavat riittävän rahoituksen tehdäkseen sen työn, mikä heille kuuluu. Mutta kuten totesin, Pyrimme varmistamaan, että kaikki tapahtuu lainmukaisesti ja tehokkaasti. Ja jotkut instituutiot ovat sopineet esimerkiksi Euroopan parlamentin kanssa siitä, että voidaan jakaa vaikkapa tulkkauskulut tai käännöskulut. Aina pyrimme etsimään säästökeinoja ja tehokkaampaa rahan käyttöä. Mutta meillä on velvollisuus myös tarkastella ja osoittaa olemassa olevia ongelmia. Jos esimerkiksi on sellaisia instituutioita, joissa maksuja ei ole suoritettu oikein tai esimerkiksi tasa-arvo ei toteudu miesten ja naisen välillä, taikka ei olla tyytyväisiä siihen tapaan, jolla varoja jaetaan. Asiat eivät tapahdu reilusti, rehdisti ja tasapainoisesti, niin siinä tilanteessa me sanomme, että tämä asia täytyy tutkia tarkemmin ja katsotaanpa, miten tilannetta voitaisiin parantaa. Ja ehkä Poikkeus tähän loistavaan yhteistyömuotoon on neuvosto. Tähän mennessä neuvosto on ollut hieman haluton tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. Olemme oikealla tiellä, olemme lähentymässä sopimuksen aikaansaamista puheenjohtajamme ja belgialaiset kollegat tekevät kovasti työtä, jotta saataisiin parempi yhteistyö aikaiseksi neuvoston kanssa ja sopimus aikaiseksi että me todellakin tarvitsemme erillisen vastuuvapauden, eikä neuvosto sitä halua, että parlamentti sellaisen vastuuvapauden neuvostolle myöntäisi. Toivottavasti tämä tilanne muuttuu kuitenkin. Mutta voin sanoa vain, että kiitos paljon, että olette kuunnelleet ja toivotan teille kaikkea hyvää jatkoon. Kiitos. Jatketaan sitten virastoilla kollega Sarvamaa. Thank you, Chair. <clears throat> So my name is Petri Sar- Kiitoksia. Olen Petri Sarvamaa. Olen budjettikomitean ensimmäinen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja EPP-ryhmästä ja olen myös tässä talousarvion valvontavaliokunnassa jäsenenä. Tämä on oikeastaan se parlamentin sydän, koska se tarkkailee EUn toimielimiä ja valvoo, tehdäänkö asiat lainmukaisesti ja ja toteutetaanko talousarviota asianmukaisesti. En halua kuitenkaan nyt toistaa sitä, mitä on tässä sanottu. Haluan pyytää anteeksi sitä, että olen myöhässä. Olen erittäin iloinen, että te olette täällä valiokunnassa paikalla. On erittäin tärkeää, että olette täällä. En halua tosiaankaan toistaa sitä, mitä tässä sanottiin. Kerron tässä kuulimme jo vastuuvapaus menettelystä yleisesti. Kyse on hyvin tarkkaan, tarkasta ja järjestelmällisestä menettelystä, jossa tämä valiokunta järjestää kuulemistilaisuuksia niiden tahojen kanssa, joita me valvomme. Me tarjoamme kaikille, annamme kaikille palautetta mutta myönteistä ja jossain tapauksissa kielteistä. No sitten myönnämmekö vastuu, vapauden tai lykkää, lykkäämmekö sitä, se on aina hyvin vaikea päätös. Täytyy myös ymmärtää, että jos me emme myönnä vastuuvapautta, se on hyvin voimakas poliittinen väline, jolla pystytään epätehokkuuksia, tehottomuutta ja, ja, ja epä, epäjohdonmukaisuuksia korjaamaan. No jos vastuuvapautusta ei myönnetä, niin näiden virastojen täytyy sitten toimia meidän suositustemme mukaisesti. Sitten taas jos myönnämme vastuuvapauden, niin se on myönteinen viesti kaikille siitä, että EUn veronmaksajien varoja käytetään asianmukaisesti. Kuten tässä aikaisemmin jo sanottiin, tilintarkastustuomioistuin on erittäin tärkeä väline tässä koko menettelyssä. Se on riippumaton väline, ulkoinen tilintarkastuselin joka sitten valvoo talousarvion toteutukseen mahdollisia puutteita ja tutkii rikkomustapauksia. No sitten muutama sana EUn hajautetuista virastoista. Eli kyse on tosiaan hajautetuista virastoista. Olen ollut kaksi kertaa varjoesittelijä virastoja koskevissa mietinnöissä ja ja olin vastuuvapaus menettelyssä myöskin esittelijänä. Olen ollut useampana vuonna. No, mitä virastot ovat? Virastot auttavat tekemään Euroopasta paremman paikan, näin tämä voidaan yksinkertaisesti sanoa. Virastoilla on kuitenkin monia tehtäviä. Virastot on perustettu toteuttamaan teknisiä tehtäviä Euroopan unionille, täytäntöönpanemaan politiikkoja, tekemään päätöksiä. Niitä on kaikkialla EU:ssa. Ne käsittelevät aiheita, jotka koskevat joka päivästä elämää 500 EU-kansalaisen elämässä. Ja virastoilla on merkittävä vaikutus ihmisten elämään, sillä ne antavat eh, jäsenvaltioille ja EUlle eh, yksityiskohtaista tietoa hyvin monenlaisista aiheista, eh, ruoasta, jota syömme, esimerkiksi EFSA, esimerkiksi käyttämistämme lääkkeistä, lääkeviraston kautta, kemikaaleista, joita, joihin joiden kanssa joudumme kosketuksiin kemikaaliviraston työn kautta. Saamme tietoa kemikaaleista, eli kaikki nämä virastot hoitavat tällaisia asioita ja ne sijaitsevat eri EU-maiden pääkaupungeissa ja myös muissakin kaupungeissa. Kuljetuksesta turvallisuuteen, perusoikeuksiin, työelämän laatuun ja ympäristöön ja niin edelleen – on yhteensä 32 virastoa, jotka huolehtivat näistä asioista. Tärkeä osa valvontaa ja seurantaa EUn talousarvion osalta on se, että tarkastellaan hyvin yksityiskohtaisesti näiden hajautettujen virastojen toimintaa – näillä riippumattomilla virastoilla on poliittinen mandaatti hoitaa tehtäviään riippumattomasti ja toteuttaa talousarviotaan omalla alallaan ja ne ovat tärkeä osa EUn poliittista rakennetta. Niiden täytyy noudattaa tietysti EUn sääntöjä ja arvoja ja parlamentin tehtävänä tässä on myöntää, on valvoa sitä, että kaikki nämä edellä mainitut osa-alueet on otettu huomioon. Me järjestämme kuulemistilaisuuksia virastoille, me teemme tarkastuksia vierailuja paikan päällä. Meillä on myös moni yksityiskohtainen kattava kyselylomake, johon virastojen täytyy vastata. Ja tapaamme virastojen edustajia ihan säännöllisesti, myös henkilökohtaisesti, ja he käyvät täällä. No lopuksi haluaisin vielä sanoa, että talousarvion valvontavaliokunta on vuosien aikana antanut suosituksia monenlaisista asioista näinä vuosina, kun se on virastojen vastuuvapautusmenettelystä huolehtinut. Me olemme me olemme havainneet puutteita esimerkiksi julkisten hankintojen alalla. Talousarvion vuosisykliin liittyen me, me tarkastelemme henkilöstöpolitiikkaa, avoimuutta ja kaikkia näitä asioita me valvomme. Meidän tehtävänämme ei ole millä tavalla puuttua virastojen päivittäiseen toimintaan meidän tehtävänä on antaa ohjeistusta niin, että virastot voivat hoitaa tehtäviä ja mandaattien asianmukaisesti. Talousarvion valvonnassa kiinnitetään huomiota suoritukseen. Siinä ei tarkastella vain lukuja ja, ja kuluja, vaan me haluamme myös nähdä, minkälaisia vaikutuksia ja tuloksia virastojen työllä on. Euroopan EUn veronmaksajien varoilla. Kiitoksia. Ja, herzlichen Dank. Wir haben noch ein Tier in unserem Zoo. Kiitos. Eläintarassa on vielä yksi eläin, niin sanoakseni yhteisyritykset nimittäin. Kollega Dlabajova. Good afternoon again. Hyvää iltapäivää jälleen. Minä olen Martina Lavajova ja olen Tsekin tasavallasta, joka on yksi jäsenvaltiosta, joka liittyy EU-hun vuonna 2004. Ja vielä meillä on mielessämme EU-rahoituksesta tuoreet kokemukset, mutta olemme saaneet paljon kokemusta jaettavaksemme teidän kanssanne. Olen yksi varapuheenjohtajista tässä valiokunnassa ja olen sanonut jo aikaisemmin, että tämä on aika hankala valiokunnat, mutta se mistä pidän tässä on tämä horisontaalinen näkökulma, jos, jonka täällä saa kaikkiin Euro- Euroopan politiikoihin, mikä toimii ja mikä ei ja kuinka voimme te- antaa suosituksia, jotta asiat toimisivat tulevaisuudessa paremmin, joten tämä on mielestäni hyvin tärkeää Minusta tällaiset koulutukset ovat oikein hyviä kaikille, myös meille, meille mepeille. Ehkä sitä pitäisi harjoittaa useammin ja myöskin tämän talon ulkopuolella, koska minusta on oikein hyvä kuulla kaikista näistä eri vastuuvapausmenettelyistä ja miten ne on järjestetty. Minulla oli todella onnea, koska olin vastuuvapausesittelijänä toisena parlamenttivuotena tässä poliittisessa kokemuksessani, joten sain hyvän käsityksen, yleiskäsityksen siinä kaikesta ja myöskin kuinka yhteistyö täällä toimii. Ja sitten olin komission vastuvapausmenettelyssä ja myöskin yhteisyritysten vastuvapausmenettelyssä varjoesittelijänä joten olette kuulleet jo paljon vastuuvapausmenettelyistä ja kerron teille hieman enemmän näistä yhteisyrityksistä, mitä ne ovat ja mitä siihen kuuluu. On mielenkiintoista ymmärtää, miksi nämä yhteisyritykset perustettiin ja kuinka ne toimivat. Ne määritellään artiklassa 127 perustamissopimuksessa ja ne ovat erityisrakenteita, joita tarvitaan tehokkaan EU-tutkimuksen, teknologian ja kehityksen ja demonstrointiohjelmien täytäntöön panemiseksi. Yhteisyritysten jäsenet ovat tyypillisesti Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan komissio siinä, ja teollisuusyhdistykset ja myös muita kumppaneita, jotka ovat tutkimuksessa ja kehityksessä aktiivisia. Yhteisyritykset hyväksyvät oman tutkimusagendansa ja antavat rahoitusta periaatteessa avoimien tarjouskilpailuiden kanssa, joten heillä on omat, niillä on omat edunsaajansa. Eli kun tarjouskilpailu tai hakumenettely avataan, niin silloin päätetään sitten rahoituksesta. Yleensä tyypilliset yhteisyritykset aloitetaan suurimmasta, on fuusio energia-alalla tai usein sitä kutsutaan ITERiksi. Se on yhteisyritys, joka on vastuussa suunnittelusta, tutkimuksesta ja kehittämisestä ja valmistamisesta korkean teknologiakomponenttien alalla ITERin kautta ja EU on siinä isäntä tahona ja ITER kontribuoi siinä noin 50 prosenttia kuluista. Se on tällainen rauhanomainen ää, ydinalan toiminto Ranskassa. Ja sitten toinen tyypillinen yhteisyritys on Cesar, jossa kehitellään uuden sukupolven eurooppalaisia ilmailunhallintajärjestelmiä. Ja sitten meillä on kuusi muuta erityistyyppistä yhteisyritystä, jotka ovat yhteisiä teknologia-aloitteita, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön osa strategisen tutkimuksen agendasta laajemmassa taloudellisessa agendassa. Ne ovat nimeltään JIT ja ne ovat eurooppalaisen teknologia-alustan tuotetta. Innovatiivinen lääketiete esimerkiksi on siellä uusia antibiootteja, uusia lääkkeitä. Ja sitten esimerkiksi puhtaita teknologioita liikennealalla edistävä yritys sitten Clean Sky, joka te- kehittelee puhtaampia, hiljaisempia lentokoneita pienemmin päästöin. Sitten bio perustaisia teollisuuksia, jotka käyttävät uusiutuvia luonnonvaroja. Sitten meillä on elektroniikka, komponenttijärjestelmä, yrit, y, yhteisyritys ja vielä viimeisenä Shift Rail, joka kehittelee parempia ää, junia ja infrastruktuureita, joiden pitäisi madaltaa kuluja ja parantaa junien luotettavuutta. Eli nämä ovat ne kahdeksan yhteisyritystä, jotka tietysti täytyy sitten täällä valiokunnassa Euroopan parlamentissa valvoa ja tarkastaa, no miten näiden rahoitus toimii ja yrity, mikä on yritysten kokonaisbudjetti. En anna vuosittaisia esimerkkejä, vaan tämän hetkisen monivuotisen rahoituskehyksen valossa, joka on siis seitsemänvuotinen ja päättyy tällä kertaa vuonna 2020. Joten koko MFF on 1100 870 miljardia euroa ja kaikki yhteensä ovat noin 10 miljardia euroa kuluiltaan. Eli se on noin 0,9 prosenttia koko MFFstä, jotta saisitte nyt yhteisyritysten budjetin koko luokasta käsitystä. Ja kuten sanoin, F for Energy, ITER, jonka budjetti kokonaisuudessaan seitsemältä vuodelta on kolme miljardia euroa. Ja se edustaa 0,27 prosenttia koko MFFstä. Eli tässä on ikään kuin koko luokasta hieman ajatuksia. Eli mitä ovat suurimmat haasteet, mitä meillä sitten vastuuvapauteen liittyen on yhteisyritysten kohdalla? Annan teille joitakin konkreettisia esimerkkejä viime viimeisimmistä vastuuvapausmenettelyistä yhteisyrityksille. Ja sitten haluaisin päättää joihinkin yleisiin huomioihin yhteisyritysten vakaasta hallinnosta. Ensimmäiseksi yksi ongelmista vastuuvapausmenettelyssä on se, että ei ole selkeää erottelua puiteohjelmien välillä yhtäältä, jotka menevät kahden tai useamman vuoden ajalle. Eli indikaattorit eivät va- takaa, että voitaisiin arvioida suoriutumista äh, aikajanalla, koska tässä on tämä päällekkäisyys. Ja sitten joissakin yhteisyrityksissä suuri ongelma on hankinta, erityisesti suuri volyyminen hankinta. Ja sopimusten kestot jatkuvat yleensä myöhästyneiden toimitusten takia. Ja sen takia on tärkeää että sitten vastuuvapausmenettelyssä määritellä, miten suoritusta mitataan. Ja sitten joissakin tapauksissa yhteisyritysten vastuuvapausmenettelyssä on ilmoitettu varattomuus tilasta, joissa, joissa edunsaajat ovat, mutta edunsaajilta ei ole yritetty periä takaisin annettuja rahoituksia. Eli nämä ovat tyypillisiä ongelmia, mitä olemme nähneet. Ja viimeisen kolmen vuoden aikana meillä oli pari erityistapausta Ensimmäinen koski Iteria, tätä suurinta yhteisyritystä, jossa vastuuvapautta lykättiin sen takia, että johdossa tapahtui muutoksia ja välietappi etappitietoja olisi pitänyt tai piti esittää talousarvion valvontavaliokunnalle näiden johdonmuutosten ja organisaatiomuutosten takia. Ja sitten toinen spesifi tapaus vastuuvapauden lykkäämisestä Artemisen ja tuli Excelissä nämä kaksi yhteisyritystä fuusioituivat tilinpitovuoden aikana ja tässä sitten tuli ongelmia johdonmukaisen vertailukelpoisen datan keräämisessä ja käsittelyssä. Eli tämän tyyppisiä ongelmia meillä on yhteisyritysten vastuuvapauden suhteen. Ja sitten hallinnoinnista muutama sana. Tietenkin yhteisyritysten tehtävä esimerkiksi tutkimuksen, innovaation, teknologian edistämisen alalla ovat asioita, joita on hyvin vaikeata tarkastaa, valvoa, erityisesti suorituksen hallinnan vakauden osalta. Kuinka voi suoritustasoa arvioida, jos tekee työtä sellaisen asian parissa, joka on valmiina vasta vaikka vuonna 2030? virheiden määrittäminen tai se, että tuloksia tai tuotoksia ei saada aikaiseksi, ei, ei ole mahdollista aina määrittää, eikä niitä pysty määrittämään tehtävän alussa. Joskus tuotokset tai tulokset tai voidaan vain arvioida tai ennakoida jollain todennäköisyydellä, mutta ei millään varmuudella. Toisin kuin muissa ohjelmissa, yhteisyritysten suoriutumiskyky vakaan hallinnoinnin alalla ei liipu, riipu pelkästään tutkimusprojektin projektista, vaan myöskin löydöksistä joita ei aina pysty edes paikantamaan tai joita ei välttämättä edes synny. Tämän päivän tilanteessa tämä on nähtävä resurssien hukkaamisena, varsinkin vastuuvapaus vapaus tilanteessa, mutta toisaalta se voidaan nähdä myöskin investointina tulevaisi, tulevaan. Ja tämä on aika vaikea, vaikea ristiriita. Ja sitten Toinen aspekti vakaaseen hallinnointiin liittyy siihen, että toisinaan mobilisoidaan ulkomaalaista pääomaa, joka voi olla kooltaan jopa suurempaa kuin alkuperäinen investointi EU-rahasta, puhumattakaan nyt sitten rahoitusosuuksista tai ei-rahoituksellisista kontribuutioista. Eli lopuksi voidaan todeta, että yhteisyritykset eivät pelkästään vahvista Euroopan taloutta, vaan koska ne työstävät ydinenergiaa, uusia lääkkeitä, parempia ilma, ilmailualan välineitä ja ne myöskin työskentelevät kaikkien kansalaisten paremman elämänlaadun takaamiseksi, joten on lähes mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeata ilmaista tällaisia asioita luvuilla tai määrällisesti. Ja sen takia vastuuvapausasia on hyvin vaikea kysymys. Ja sen takia talousarvion valvontavaliokunnassa on oltava hyviä ihmisiä näiden asioiden käsittämiseen, käsittelemiseen. Ja olen täällä valmiina vastaamaan sitten kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä mahdollisesti on mielessänne. Kiitos. Nyt pääkohdat vastuuvapausmenettelyssä on käsitelty. Onko puoleltanne huomautuksia, huomioita, kysymyksiä, mielipiteitä, kritiikkiä, kehotuksia? Näin ei ole. Sitten on vielä yhteistyö Olafin kanssa, kansallisten tilintarkastustuomioistuinten kanssa, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa. Meillä on suuri intressi siinä, että jos ajatellaan EU-varoja, joita annetaan käytetään kautta maailman niin, että kansalliset parlamentit ovat valvonnassa mukana, että kansalliset par- parlamentit ovat kiinnostuneita siitä, mitä eurooppalaisilla rahoilla tehdään onko se tarpeeksi hyvää. Ja meillä on myös aina intressi siinä, että te kerrotte myös, mitä tehdään ja että missä teillä olisi parannusehdotuksia. Meitä todellakin se kiinnostaa ja teidän ei pitäisi nähdä sitä ikään kuin maanpetoksena, vaan meidän kaikkien täytyy tehdä työtä sen, että me kaikki parannamme toimintaamme. Tässä on teillä roolinne ihan niin kuin meilläkin. Ilman teitä mekään emme pysty parantamaan juoksuamme. Sen vuoksi todellakin vetoomus teille, että auttakaa meitä, että kaikki voimme saavuttaa yhdessä parempia tuloksia. Tiedämme, että se ei ole aina yksinkertaista, koska eurooppalaisiin varojen käyttöön liittyy myös sanktioita, on tappioiden mahdollisuus, on ehkä takaisinperintää. Sanoisin, että että meillä on intressi siinä, että paikan päällä olevat virheiden paljastusjärjestelmät toimivat hyvin. Jos ne eivät toimi, niin sitten meillä on yhteinen ongelma. Kysymys yhteistyöstä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa on meille hyvin tärkeä. Siellä on 28 jäsentä ja noin 900 työntekijää, auditoijia, mutta myös kääntäjäresursseja. Meille yhteistyö on hyvin tärkeää, mutta kun nyt asiaa käsitellään, että mitä nyt oikeasti tarkastetaan, valvotaan. Rakennerahastoissa 2015 oli miljoona 800 000, siis miljoona 81 000 hanketta rakennerahastoista. 1,1 prosenttia Niistä valvotaan paikan päällä jäsenvaltioissa. Komissio itse, sillä on 0,02 prosenttia ja tilintarkastustuomioistuin myös 0,02 kaikista hankkeista valvonnassa. Ja nyt sitten tod- onko niin käynyt, että ovat samat hankkeet, jotka tilintarkastustuomioistuin valvoo ja komissio valvoo. No joka tapauksessa. Eli haluaisin herkistää teitä siihen, että tarkastusten tiheys ja riski eivät ole niin suuria. Sen vuoksi meidän täytyy aina varmistaa, että tehdään oikeita asioita, koska ei meillä ole varaa siihen, meillä yhdessä ei ole varaa siihen, että, että että EU-varoilla ei saisi aikaan hyviä asioita väestön kannalta, että ne käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sen vuoksi tilintarkastus on meille hyvin tärkeä. Mutta kun ajatellaan sitä, että vain 0,02 prosenttia kaikista hankkeista valvotaan, tarkastetaan, niin olette kyllä nähneet, että missä ne tärkeimmät ongelmat ovat. Meidän täytyy varmistaa se, että onko kertomus mietintöjärjestelmämme hyvin toimiva, voidaanko siihen luottaa. Voidaanko luottaa jäsenvaltioihin? Voidaanko luottaa teidän hallituksiinne? Voisinko teidän tilintarkastuseliminne luottaa? Voidaanko luottaa äh, laskea kansallisten parlamenttien varaan? Me olemme siis epäluuloisimpia. Ja kyllä sen osoittautunut hyväksi äh, järjestelmäksi, tavaksi olla varovainen ja epäilevä. Sitten on tietysti petosten torjunta. Meillä on vastavoimia, voimia, vastavoimia ja voimia tietysti, mutta tiedämme, että suuri osa EUn hallinnoimista varoista niin on kovin houkuttavaa kaikille mahdollisille ihmisille. Mutta tässäkin pätee se, että kaikki petostapaukset, joita ei saada selville, ovat, kohdistuvat eurooppalaisiin veronmaksajiin, EU-hankkeeseen yleensä – ja huono valo joudutaan, jos jotain kuitenkin tulee esille. Tämän työn lisäksi, joka koskee virheasteita, DAS-lausumia, vastuuvapautta, vastuuvapaussuosituksia, joita valiokunta antaa, koko parlamentti antaa, niin sen lisäksi Olemme riippuvaisia siitä, että kun ajatellaan toimielimiä, että siellä on ihmisiä, jotka tässä veromaksajien varojen valvonnassa ovat mukaan, lähtevät siihen mukaan. Ja minulla on kyllä se vaikutelma, että täällä on ihmisiä, et, jotka tekevät sitä, mitä tekevät, niin kernaasti ja vakaumuksella. Petosten torjunnassa vielä viittaisin vielä siihen, että kun on virasto, jossa 500 työntekijää, ja kun ajatellaan, että miten suuret summat ovat kyseessä, niin se on tietysti tippa kuumalla kivellä, että virastoa täytyy parantaa koko ajan. Huomennahan meillä on, kun on aamulla puolipäivä keskipäivään asti, niin se on virastolle pyhitetty sen työn tavan parantamiseen. Tutkitaan tähän astisia tuloksia. Ja meille se on tärkeä kysymys, koska ei voi olla kyse siitä, että teeskenteltäisiin, että kaikki olisi hyvin, vaan täytyy todellakin parantaa asioita. Olaf on meille hyvin tärkeä työn osa-alue, koska petosten torjuntavirasto itse Euroopan tasolla ja eurooppalaisen yhteistyön kannalta on aika uusi virasto. Se on ollut suhteellisen lyötä aikaa olemassa, noin 20 vuotta. Se saa tehdä oikeastaan vain hallinnollisia tutkimuksia, ei rikosoikeudellisia tutkimuksia, siihen sillä ei ole valtuuksia eikä oikeusperustaa. Se ei voi takavarikoida tilitietoja jäsenvaltioissa, eli se on riippuvainen siitä, että yhteistyö sujuu sen poliisin ja oikeustoimen kanssa hyvin. Sen vuoksi on perustettu Euroopan syyttäjäviranomainen, 2020 se aloittaa työnsä. Se on myös talousrikoksien syyttäjä. Siihen jäsenvaltiot liittyvät, mutta ei ole pakko. Tällä hetkellä melkein kaikki ovat liittyneet lukeen ottamatta niitä, jotka ovat joka tapauksessa oikeusalan yhteistyön ulkopuolella, Iso-Britannia, Tanska ja Irlanti siis, eivät ole lähteneet siihen. Ruotsi ei ole lähtenyt mukaan tähän mennessä, valitettavasti Puola, Unkari koska sekä Unkarissa että Puolassa on suuria edunsaajia EU-varoille. Ja meillä pitäisi olla rohkeutta sanoa, että joka eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen lähde mukaan, jäsenvaltio ei saa enää rahaa. Koska miten voidaan varojen käyttöä suojella, jos kun ajatellaan petosten rikosoikeudellista torjuntaa, jos emme voi täällä taata ja, ja näiden kahden jäsenvaltion osalta sitä ei voida taata moitteetonta varain käyttöä. Se on jatkuva huolenaihe, koska ne tapaukset, jotka virastolla, joten virasto tutkii kansallispoliisin kanssa, saa niitä selville, tekee sitten kertomuksia ja jättää niitä kansallisille oikeusviranomaisille, niin täytyy varmistaa, että kansalliset viranomaiset myös tarttuvat näihin tapauksiin, mutta sitä emme voi tehdä Ei sen vuoksi ole näitä puutteita, että suurennetaiva haluaisi, vaan koska virastolla on pitkät käsittelyajat Olafilla keskimäärin petostapaus lähtee ilmoituksena vasta 36 kuukauden päästä, tai siitä saadaan tieto sitten, tarvitaan pitkä käsittelyaika, sitten kun tulee vielä vanhumisaikat jutuille, vanhemmisaikahan on 60 kuukautta, sitten jutun käsittely loppuu. Eli tässä on aika suuri tehtävä meillä. Kansalliset tilintarkastuselimet ovat valvonnassa, EU-rahojen käytön valvonnassa eri määrin aktiivisia. eu on hyviä kokemuksia, mutta on myös kokemuksia siitä, että tilintarkastuselimet, elimillä on hyvin erilaisia oikeusperusteita ja hyvin eri, eri valtuuksia tutkia aktiivisesti itse, kun on kyse verovarojen haaskaamisesta. Riippuu siitä, että miten meillä toimivaltuuksia elimellä kussakin jäsenvaltiossa on. Jos on paljon toimivaltuuksia, niin sitten se voi valvoa myös tehokkaasti EU-varaa. Jos on vähän toimi, toimivaltuuksia, niin sitten se tehottomasti valvoo sekä kansallisia että EU-varojen käyttöä. Tämä on oikeastaan yksi oppi, jonka olen saanut tähän astisesta EU-politiikasta. Että jos ajatellaan laajennusmaita, ja haluamme auttaa niitä todellakin ja haluamme tukea niitä oikeasti, niin sitten kansallisen tilintarkastus tuo, äh, tilintarkastuselimelle täytyy antaa hyvä oikeusperusta. Tämä olisi itse asiassa komission edustajalle pyyntö, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että kansalliset tarkastuselimet kussakin hakijamaassa saavat todelliset valtuudet valvoa budjettia. Vain silloin voimme olla varvoja, että myös kansallisella tasolla saavuttavat ne tavoitteensa, jotka haluavat saavuttaa. Tämä olisi ainakin minun suuri toiveeni, enkä ymmärrä, että miksei tämä ole paljon vahvemmin esillä. Kansallisissa parlamenteissa sitten täytyy sanoa, että ne ovat vaikeita asiakkaita. Te olette meille vaikeita asiakkaita ikään kuin. Koska kansalliset parlamentit, kun tarjoamme tällaisia tilaisuuksia, että istutaan yhteen ja mietitään, että miten voimme yhdessä tehdä asioita paremmin, niin sitten tulee sellainen kokemus, että kansalliset parlamentit eivät tule paikalle. Sellainen kokemus on myöskin valiokunnassa tullut, että se, joka saa EU-rahaa, ottaa ne. tekee niiden kanssa töitä, mutta sitten enää huolehdi sitä asiasta. Eli meidän tavoitteena täytyy olla, että, että oppiminen siitä, että mit, miten saadaan asioita parannettua paikan päällä, kun käytetään rahaa, ja miten sitä voidaan vaatia hallituksia tekemään tiettyjä asioita paremmin. Siihen tarvitsemme tietoa parlamenteilta. Ei pelkästään oppositiopuolueelta, vaan myös enemmistöpuolueelta, koalitiopuolueelta. Emme halua, että olisi väline, että meidän pitäisi väline, joka käyttää vain oppositiopuolueita, vaan että yhdessä toimimme ja haluamme saavuttaa parempia tuloksia yhdessä kun olemme paikan päällä, missiomatkoilla, niin arvostamme kovasti tapaamisia kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa, Eurooppa-valiokuntia tai tilintarkastusvaliokuntia, budjettivaliokuntia. Valitettavasti parlamentin aikataulu ei aina sallikkona ja sovi kansallisten parlamenttien kanssa yhteen. Se, eli kun me lähdemme matkalle, niin menemme sitten matkalle silloin, kun on joko karnevaaliviikko tai vähän ennen joulua tai vähän ennen kesälomia, sitten kun muilla on lomat. Sitten ehkä pääkaupungista saadaan muutama lisää jäsen, joiden kanssa voidaan puhua, mutta se mitä haluaisimme, eli todellinen vuoropuhelu, aito vuoropuhelu, myöskin kansallisesti parlamentin intressin puutteen vuoksi, mutta myöskin aikatauluasioiden vuoksi, niin valitettavasti se ei ole aina onnistunut. Joka tapauksessa meillä on intressi tähän, niin jos te teette paikan päällä jotain, johon tarvitsette meidän mielipiteemme, niin olisi hienoa, jos antaisitte me, kertoisitte meille siitä. Ja että jos haluatte vierailun, niin sitten tullaan paikan päälle. Tämän verran halusin tästä teemasta sanoa. Nyt on teidän vuoronne, että ole vielä saanut, saaneet mahdollisuutta sanoa. No niin, sitten Albaniasta. Rova Gilametti, olkaa hyvä. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën që na keni bërë. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia oikein paljon kutsusta niin, että pääsimme tulemaan keskustelemaan tästä erittäin tärkeästä asiasta. Se koskettaa eurooppalaisia veronmaksajia, mutta myös meitä kaikkia, koska varat, joita meille lähetetään, niitä, niillä tehdään julkisia investointeja ja niitä täytyy myös asianmukaisesti valvoa. Meidän valiokunnassamme, jonka jäsen olen, meillä on tällainen riippumaton elin, joka on vastuussa julkisten varojen tilintarkastuksesta. Niin, että seurataan kulutusta ja, ja lainsäädännön noudattamista ja myöskin talousarvion toteutusta tämä elin valvoo valtiovarainministeri ja ministeriö ovat myös mukana Euroopan EU-varojen käytön seurannassa. Ja kuten puheenjohtaja mainitsitte, nämä varat ovat Olafin seurannassa ja niiden käyttöä meillä seuraa lisäksi myös tämä korkean tason elin, tilintarkastuselin, joka valvoo varojen käyttö, eli kaikkien julkisten varojen käyttö on saman menettelyn kohteena. No, työ, jota tämä korkean tason tilintarkastusvirasto tekee, e, siinä painotetaan sitä, että, että valvonta on erittäin tärkeää ja tärkeää on myöskin seurata tämän viraston suositusten toteutusta ja täytäntöönpanoa. Ja me olemme huomanneet, että suurin osa näistä suosituksista ei oikeastaan johda mihinkään ja, ja tilanteen korjaamiseksi me olemme perustaneet tällaisen alavaliokunnan, joka keskittyy erityisesti siihen, että se seuraa näiden suositusten täytäntöönpanoa. Eli Albanian valtion tilintarkastus elinten antamien suositusten täytäntöönpano. No tällä tavalla on nyt lisätty huomiota varainkäytön valvontaan ja tämä koskee kaikkia julkisten hankintojen menettelyjä. Aikaisemmin valvonnassa keskityttiin ainoastaan kustannustehokkuuteen. Ja nämä julkiset hankinnat esimerkiksi annettiin vain edullisimmalle tarjoajalle. Me olemme nyt korjanneet tilanteen ja kiinnitämme paljon enemmän huomiota varain, varainkäyttöön myöskin niin, että varoja käytetään viisaasti ja paremmin niin, että että se johtaa parempaan infrastruktuuriin ja siitä, tuo, siitä syntyy etua myöskin maan veronmaksajille. Ja olemme sitoutuneet järjestämään julkisia kuulemistilaisuuksia kaikkien vastuuvaltaisten ministerien kanssa. He ovat käyneet meidän luonamme kertomassa varainkäytöstään – No sitten korkean tason tilintarkastusvirasto on omalta osaltaan keskittynyt myöskin paljon enemmän seuraamaan sitä, mitä suosituksille tapahtuu ja mitä niiden eteen tehdään. Sekä eh, se on keskittynyt myöskin seuraamaan eri petostapausten syytteeseenpanoa. No sitten alueellisesta yhteistyöstä se on myöskin ensisijaisen tärkeää tässä kontekstissa. Ja siitä voin sanoa sen verran, että Albania ja monet naapurimaat ovat edelleen sitoutuneita eri projekteihin, joita rahoitetaan EU-varoilla – ja pyrimme täyttämään kaikkien osapuolten vaatimukset ja yritämme ottaa huomioon kaikkien sidosryhmien tarpeet ja kiitän nyt etukäteen jo ja aion myöskin puhua vielä seuraavassa sessiossa lisää. Kiitoksia. Kiitos tästä palautteesta. Sitten Rova Filippovski, olkaa hyvä. Zahvaljujem. Složila bih se sa vama, predsedavajuća, da korišćenje sredstava... Samaa mieltä kuin rouva puheenjohtaja. EU-varojen, käytövarovaran pitäisi olla tehokkaampaa. Ja täytyy olla jatkuvaa vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kesken ja valiokuntanne välillä. Erityisesti talousvaliokunnat, tilintarkastusvaliokunnat yhteistyössä teidän valiokuntanne kanssa. Serbiassa on hyväksytty strategia petosten torjuntaan EU-varoissa 17-20 vuosille. Siihen kuuluu toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin lokakuussa 2017, 26. päivä. Toimintasuunnitelman toteuttamisessa on perustettu Serbiaan toimisto, jossa tarkistetaan EU-varojen käyttöä. Ja siihen kuuluu myös iva välineen varoja. Tämä tällä tilintarkastuselimellä on, sinne on perustettu tällainen tiimi, toteuttamaan IPA-hankkeiden tilintarkastusta ja toteuttamaan IPA-hankkeiden tarkastusstrategiaa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Vuonna 2017 petosten torjunta toteutti, toimisto toteutti neljä hallinnollista tarkastusta. Yksi oli yhteistyössä Olafin kanssa ja kolme muuta sitten yhteistyössä EU-varojen äh, talousministeriön EU-varoja, eu käyttöä koskevan osaston kanssa. Ja sitten joulukuussa Brysselissä 2017 oli tapaaminen Serbian ja Olafin edustajien kanssa – jossa sitten sovittiin siitä, että jotta saataisiin aikaan tehokasta yhteistyötä juuri meidän valiokuntamme ja Olafin kanssa, niin lähdettiin yhteistyöhön Olafin ja Serbian talousministeriön välillä. Siellä sitten määritellään konkreettiset yhteistyötavat. Kiitos kovasti. Sitten herra Memedi Fyromista. Gospodje, gospodine. Okay, thank you. I'm a gentleman. No niin, kiitoksia. Minä olen herrasmies, mutta ei sen väliä. Äh, on suuri kunnia olla täällä ja haluaisin kertoa oman osuuteni siihen aiheeseen, mistä täällä puhuttiin tänään. Minä en ole taloustieteilijä, mutta yritän parhaani ja osallistun tähän aiheesta käytävään keskusteluun. Luulen, että me emme ole niin kauhean hyviä EU-varojen käyttämisessä. Puhun tässä nyt Makedoniasta ja uskoisin, että sama koskee muitakin Länsi-Balkanin maita. Mutta en nyt aio puhua muista maista, vaan omastani, eli Makedoniasta. Minä katsoisin, että tähän mennessä emme ole tehneet kovinkaan hyvää työtä niiden rahojen käyttämisessä, mitä on saatavilla. Kun puhuimme sitten rajat ylittävästä yhteistyöstä tai muista EU varoista. Itse asiassa rajat ylittävän yhte- yhteistyön suhteen teemme aika hyvääkin työtä ja kun tästä aiheesta myöhemmin puhutaan, niin tilastot tulevat näyttämään teille, että sillä alalla toimimme aika hyvin. Joten arvelen, että kun sanotte koko ajan, että parlamentti ei ole missään roolissa, ei vähäisessäkään. Sanon tässä nyt, että me emme pelkästään ole olematta roolissa EU-varojen suhteen, vaan edes oman kansallisen budjettimme suhteen. Meillä ei ole siinä roolia, koska meillä on niin paljon virastoja, että me vaad, ja me vaadimme sinne ihmisiä ja meillä ei ole valvontamahdollisuutta näiden virastojen suhteen. Ne vain raportoivat meille vuosittain ja siinä kaikki. Me emme äänestä. Me emme voi sanoa mitään näille virastoille, jotka me parlamenttina olemme luoneet. Pitäen sisällään valtion tilintarkastusviraston, mutta me emme silti voi tehdä paljonkaan asian suhteen. Olen iloinen kuullessani, että te painostatte sitten. Ja olen ehdottomasti samaa mieltä, mitä sanotte siitä, että parlamentilla täytyy olla valvonta, mahdollisuus ja kontrollointi mahdollisuus ei pelkästään EU-varojen suhteen, vaan myös meidän kansallisten varojemme suhteen, johon edes meillä ei ole valvontamahdollisuutta. Sanoisin, että EU-varojen väärinkäyttöön liittyen – meidän täytyy olla todella varovaisia tämän asian suhteen ja huolellisia, koska jollain tapaa minusta näyttää siltä, ehkä erehdyn, mutta minusta näyttää siltä, että vähitellen olemme luomassa sellaisten ihmisten verkostoa, jotka ovat niin hyviä ja monimutkaisella tavalla taitavia käyttämään väärin EU-varoja, jopa jäsenvaltioiden tietyt henkilöt ovat tässä verkostossa mukana, ihan varmastikin ovat mukana. Joten en tiedä, onko helpompaa saada varoja jopa helpommin Länsi-Balkanilla kuin joissakin jäsenvaltioissa. Ehkä näin onkin, mutta uskon todellakin vakaasti, että te, kuten myös me, tai sekä teidän että meidän pitäisi huomata, mitä tapahtuu ja kuinka tällaisia verkostoja luodaan. Tiedän aika hyvin, että tämmöistä tapahtuu ja minulla ei ole, mutta minulla ei ole mitään kouriin tuntuvaa, millä pysäyttää näitä tahoja. Kyseessä, puhumme tässä nyt eri eh, suurlähetystöistä esimerkiksi, jotka edustavat meitä Euroopan unionissa tai muissa maissa, mutta tässä täytyy olla rehellinen minun mielestäni, puhua asiat suoraan ja meidän on otettava vakavasti yksi ajatuksista, jonka esititte, eli että parlamenteilla kansallisella tasolla täytyy olla todellinen valvontavalta EUn antamiin varoihin ja sitten myös meidän omiin varoihimme. Kiitos. Thank you so much and we will take this into... Kiitos, otamme tämän huomioon, kun tutkimme useita maita. Hyvin mielenkiintoista tämä oli, kiitos. Rova Hadarjona Kosovosta. Pahoittelen lausumistani. Pan Kiitos oikein paljon. Kiitokset kutsusta, joka mahdollisti meidän tulomme tänne tänään. Me olemme seuranneet tämän päivän keskustelua erittäin tarkkaan koskien talousarvion menettelyä. Ja Kosovossa meillä on ollut sellainen etu, että me olemme laatineet lainsäädännön, joka on lähes kokonaan yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa – ja olemme siis tältä osin täysin yhdenmukaisia ja talousarvio perustuu ja talousvastuut perustuvat lainsäädäntöön, joka on myöskin yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa. Kosovossa järjestetään kuulemistilaisuuksia kaikkien edunsaajien kanssa ja hallitus on kolmen kuukauden välein velvollinen toimittamaan tai kertomaan parlamentille siitä, kuinka talousarviota on toteutettu ja kuinka varoja on käytetty. Vuosikertomus myöskin toimitetaan ja siitä, sekä siitä keskustellaan täysimääräisesti ja sitten se hyväksytään, jos se on vaatimusten mukainen ja hylätään, jos se ei ole vaatimusten mukainen. Kosovossa on perustettu kansallinen tilintarkastusvirasto, joka on täysin riippumaton itsenäinen virasto ja toimii siltä pohjalta, Äh, Kosovossa tämä virasto on aina ollut riippumaton elin ja se vastaa säännöllisistä auditoinneista ja kaikkien Kosovon valtion varoja käyttävien elinten valvonnasta. Virasto huolehtii myös valtion varoja käyttävien elinten tilintarkastuksesta. Ja minun mielestäni myönteistä on se, että vuonna 2009 me perustimme komitean, joka vastaa ainoastaan julkisten, julkisen budjetin äh, valvonnasta. Se laatii tilintarkastuskertomuksia ja muita kertomuksia ja antaa myöskin suosituksia, joista sitten keskustellaan parlamentissa. Tämä komitea on äh, mahdollistanut sen, että olemme pystyneet paremmin valvomaan julkisten varojen käyttöä Kosovossa – talousarvioon valvontaa komitea Kosovossa seuraa talousarvion käyttöä. Talousarviokomitea siis valvoo tämä varojen käyttöä, sitten taas valvontakomitea seuraa sitä, että toiminta on vaatimusten mukaista. No tällä hetkellä sanoisin, että että meillä tämä menettely on aika hyvällä mallilla, mutta me emme tietystikään väitä, että meillä asiat menettely toimisi niin hyvin kuin Euroopan tai EUn talousarvion. Efekty nie byłyby mm, tak zadowalające. E, jest, był i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 siis edustaja Sarvamaa kertoi virastoista eri puolilla EUta ja haluaisin kysyä, onko koskaan ollut sellaista tapausta, joka koskisi Kosovaa ja siis oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanoa. Niin, että voidaan, voitaisiin todeta, että oikeusvaltioperiaatteeseen ei vaikuteta poliittiselta taholta. Öm, tilanne on nyt se, että Kosovon tuomioistuimen työ ei ole onnistunut vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan. oikeusjärjestelmään liittyvä kysymys on siis se, että onko ollut EU-missiota, jonka aikana olisi raportoitu siitä, että kuinka varoja on käytetty Kosovossa, ottaen huomioon sen, mitä kun otetaan huomioon, mitä edustaja Sarvamaa kertoi. ja onko nämä varat käytetty viisaasti ja asianmukaisesti, ovatko ne johtaneet eh, niihin tavoitteisiin, joiden saavuttamiseen ne on kohdennettu. Puhuin oikeusjärjestelmästä, mutta tämä voisi koskea myös muita, muita yhteiskunnan aloja myöskin. Ja, herzlichen Dank für die Information und ich möchte mich auch für die Frage bedanken. Wir haben Kiitos näistä tietoista, kiitos kysymyksestä. Euleksissä on tehty intensiivistä työtä. Valiokuntakin on ollut kaksi kertaa, ainakin kaksi kertaa Kosovossa. Viimeisen 15 vuoden aikana tai kolme kertaa. Itsekin olin kerran mukana. Mekin olemme sitten Euleksin kanssa intensiivisesti tehneet työtä. Se, mitä sanotte? No, mitä Euleksin tehokkuuteen tulee, niin en sitä iloitse Tietysti kun ajatellaan näitä syytteitä EULEX-missiosta, edustustosta, niin olemme sitä neuvotelleet ulkoasianvaliokunnan kanssa intensiivisesti. Meillä oli sitten myös mietintö. EULEXen itse kertomukset menevät ulkosuudenhallintoon, mutta odotamme, että nyt tämä EULEX-missio myös tulee meille teemaksi. Ja kesätauon jälkeen sitten annamme itsellemme raportoida ja tämä sen vakavasti, mitä kerrotte. Sehän on suuri, myös kallis edustusto, jossa on suuri henkilöstö. Ja on kovin synkkää, että vaarinotta paikalla on tällaista. Tiedämme, että Jolleksen kanssa on ongelmia paikan päällä suuresti ja tartumme tähän viittaukseen hyvin halukkaasti ja huolehdimme asiasta ja annamme myös teidän sitten tietää, että mitä meidän käsittelyssä on tullut esiin. Eli jos teillä olisi vaikkapa tilastoja, tuomioistuimen tehokkuus, jos teillä on tietoja, niin kertokaa ihmeessä meille, välipikäinen meille. Eli preference englanniksi. Koska meilläkin on vaikeuksia EUn ulkopuolisten kielien kanssa. Mutta tähän tartumme kernaasti ja huolehdimme jälleen tästä asiasta. Emme ole käsitelleet kahteen vuoteen yöksiä enää, se on totta, mutta nyt joka tapauksessa tämä on nyt tervetullut ärsykä äh, tehdä seurastaan. Kiitos kaikille. Sitten toiseen osioon tilaisuudessamme siirrymme, jos ei ole enää puheenvuoropyyntöjä. Minulla ei nyt ole niitä täällä. Joten sitten antaisin esittelijöille puheenvuoron alustusta varten molemmille Klintz ja Zeller. Klintz, haluatteko aloittaa? <coughs> Sorry, would you like to start? Okay. Uh, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Me tiedämme, että alueellinen yhteistyö on, ennakko, on edellytys hyville naapurussuhteille ja poliittinen tilanne tällä alueella sen pitäisi olla, kyseisellä alueella se pitäisi olla vakaa. Tällä hetkellä tilanne on siis vakaa, mikä tietysti mahdollistaa talouskehityksen. Mutta jotta tähän päästäisiin, meidän täytyy luottaa toinen toisimme ja meillä täytyy olla luottamukselliset suhteet. Ne syntyvät ajan myötä ja kun tarkastellaan yhteistyötä, täytyy varmistaa, että se tuottaa hedelmiä kaikille osapuolille. Ja tämä on erityisen totta Länsi-Balkanilla erityisesti. Ja nyt haluaisin kääntyä edustajien puoleen ja kiittää heitä siitä, että he ovat tulleet tänne paikalle. Tunnen vain Albanian, en muita maita tunne. Joten sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kuulemme teidän henkilökohtaisista taustoistanne ja kuulemme siitä, mikä on tilanne näissä maissa, mitä EU-hun tulee. Nämä maat ovat erittäin tärkeää, ne ovat osa, tärkeitä, ne ovat osa Eurooppaa. Jos me tarkastellaan parlamenttia Strasbourgissa ja tarkastelemme sitä, mitä siellä eri tasoilla tapahtuu, niin Euroopan yhdentymisen puutteellisuus nyt johtuu siis siitä, että Länsi-Balkanin maat eivät ole vielä jäseniä pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on tietysti saada ne mukaan. Meidän täytyy kuitenkin edetä askel askeleelta niin, että varmistetaan, että erilaiset standardit ja arvot toteutuvat. Ja tämä koskettaa eri osa-alueita, kuten oikeusjärjestelmää. Ja on tärkeää, että me järjestelmällisesti pyrimme saavuttamaan tavoitteet, niin sanotun lippulaiva-aloitteen tavoitteet, jotka komissio on määritellyt joilla pyritään vahvistamaan oikeusvaltioperiaatetta. Me emme voi koskaan aliarvioida näiden alo- aloitteiden tärkeyttä ja merkitystä. No sitten tämä oli kyse eh, näkyvyyttä koskevasta tutkimuksesta koskien eri hank- hankkeita ja projekteja Länsi-Balkanilla. Haluaisin keittää Chablitskia ja muita sihteeristöjäseniä, jotka ovat tehneet erinomaista yhteistyötä kanssani tässä asiassa. Ja näistä tutkimuksista on tullut tosiaan esille se, että ei ole aina helppoa mitata sitä, kuinka päämäärät ja tavoitteet on saavutettu. Varat, joita on käytetty tämän liittymistä edeltävän välineen tai liittymistä valmistelevan välineen, tukivälineen kautta – Siellä on, on niistä on käytetty 21-27 prosenttia. No, tarkoituksena on tietysti tuoda nämä maat lähemmäksi EUta järjestelmällisesti ja on myös muita toimijoita, jotka ovat hyvin aktiivisia alueella, esimerkiksi Turkki. Eh, Venäjä ja joidenkin mukaan myöskin Kiina olisi havainnut Länsi-Balkanin alueen arvon. Ja nyt kun EUssa e on, EU-jäsenvaltioiden e täytyy tuoda nämä maat mahdollisimman, mukaan, mahdollisimman pian mukaan tähän perheeseen. Toinen esittelijä on kollega Zeller, hän saa puheenvuoron. No, und, äh, Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Voin saamattavasti siirtyäkin siitä, mistä herra Klint sanoi omaan puheenvuorooni. Kun tarkastellaan niin sanottua Länsi-Balkanin aluetta ja niiden maita ja käymme siellä, niin näemme, että siellä on valmiutta ja halua kansalaisten taholta todella kuulua Euroopan unioniin. Ja joskus he ovat aika kärsimättömiäkin sen suhteen, koska neuvottelut ja koko liittymisprosessi näyttää vievän niin kauan aikaa. Mutta näin asiat nyt ovat. Suhteet ovat tällaiset. Ja kuten kuulimme aikaisemmin, EU-hun liittyminen riippuu tietyistä kriteereistä ja ne ovat nimeltään Kööpenhaminan kriteerit. Täyttyvätkö ne? Joten tiedoksenne vain vuodesta 1995 lähtien Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston hyväksymisellä näiden Kööpenhaminan kriteerien mukaan perusliittymiskriteerit ovat sellaista, ne liittyvät esimerkiksi tietyt oikeussuojakeinot on käy, käytössä oikeus, oikeusvaltio mm, toteutuu, vähemmistöjen suojelu toteutuu ja niin edespäin. Ja sitten toiseksi täytyy olla täysin toimiva markkinatalous ja täytyy voida varmistaa, että Euroopan unionin normeja, standardeja noudatetaan. Ja kolmanneksi on velvoitteita, joihin liittyy esimerkiksi halu hyväksyä Eurooppa, Euroopan lainsäädäntö ja määräykset osaksi omasta omaan, kansa, omaan lainsäädäntöön sisältäen myöskin eh, talous- ja rahaliiton aspektit ja muut Euroopan unionin lain aspektit. Nämä standardit ovat usein aika suuri haaste monillekin maille, kun siirretään lainsäädäntöä osa, omaksi, osaksi omaa, oman maan lainsäädäntöä. Ensimmäinen liittymis kriteeri täytyy nähdä niin, että maassa on oikeusvaltioperiaate ja ja esimerkiksi vähemmistöjen suojelukysymys on keskeisen tärkeä. Eli koko liittymisprosessissa meillä on komissiolta vuosittaiset raportit tämän prosessin tueksi. Ja tässä tärkeää on se, kun arvioidaan mahdollisia julkisten varojen väärinkäytöksiä tai korruptiota. Tämä tarkoittaa sitä, että onko valtiossa todellinen, todellista ja tehokasta korruption vastaista toimintaa. Eli me otamme todella vakavasti veromaksajien varojen väärinkäytökset kansallisella tasolla, taikka sitten EU-varojenkin väärinkäytöt Joten meidän täytyy tarkastella niiden varojen käyttöä, jotka on allokoitu, ja varmistaa, että varoja ei käytetä henkilökohtaiseksi hyväksi tai etujen ajamiseksi. Onneksi edistystä on tapahtunut ehdokasmaiden kohdalla, mutta ongelmia on edelleen ja suuri haaste on tämä korruption vastainen taistelu. Ja mainitsin aikaisemmin jo, että tämä tarkoittaa myös erityistä keskittymistä rajat ylittävään yhteistyöhön. Eli tämä on hyvin tärkeä osa kokonaislähestymistapaa. Ja monet kansalaiset, erityisesti nuoret, ymmärrän hyvin, että he ovat pettyneitä tai turhautuneita ja epä ja, ja kärsimättömiä, mutta kriteerit täytyy täyttää, tämä on ymmärrettävä. Euroopan unionin liittyminen kehittyminen ja yhteistyön parantaminen helpottuvat alueellista yhteistyötä lisäävän rahaston tarjoamien varojen kautta ja rajat ylittävää tai yhteistyötä edistetään myös uudella asetuksella, joten toivoisin, että tälle tielle lähdetään eikä pelkästään keskityttäisiin poliittiseen liittymisprosessiin itsessään, vaikka toki senkin täytyy jatkua. Varoittaisin, että ei pitäisi olla liian optimistinen myöskään. 2000, 2050 ja, a, anteeksi, 2025 on hahmoteltu liittymisvuodeksi, mutta täytyy olla varovainen kuitenkin aikamääristä, onko kyseessä nyt 2025 vai aikaisemmin vai vasta myöhemmin. Se jää nähtäväksi, milloin se tapahtuu. Mutta me teemme parhaamme parantaaksemme ja lisätäksemme, tehostaaksemme yhteistyötä. On monia muitakin toimijoita tällä alalla, kuten Heraklins mainitsi, jotka ovat kiinnostuneita Länsi-Balkanista ja sen saattamisesta oman vaikutuspiiriinsä. Uudessa maailmassa, maailmanjärjestyksessä, globaalisoituneessa maailmanjärjestyksessä mm, ja kollegat ovat käyneet noissa maissa täältä parlamentista, niin tai itse asiassa kollegat noiden maiden par- parlamentissa ovat ne henkilöt, joiden tulee päättää, mikä on oikea tie, mille tielle lähteä liittyäkö Euroopan unioniin vai antaako periksi muille tahoille, jotka antavat aika nopeita mutta lyhytaikaisia, pikaisia taloudellisia voittoja. No niin, sitten saatte puheenvuoron selvityksen tutkimuksen esittämiseksi. Kiitoksia. Tässähän pitäisi olla myöskin esitys, PowerPoint-esitys. No, tässä on kyse nyt eri toimenpiteistä. Tavoitteena on tutkia EU-varojen käytön tehokkuutta ja niiden keskittymistä rajat ylittävään yhteistyöhön. No, tämä, tässä on vielä nyt käyn, tämä työ on vielä kehitteillä. Kuten jo alussa mainitsin, kun tässä on kyse, ei oikeastaan kyse tutkimuksesta, vaan briefingistä, niin sen vuoksi tässä on haastateltu joitakin strategisia sidosryhmiä, joihin kuuluu tietysti pääosasto, DGNR ja muita viranomaisia eri jäsenvaltioista, jotka ovat mukana rajat yhteistyössä ja rajat yhteistyötä koskevissa ohjelmissa. Me tarkastelemme julkisesti saatavilla olevaa tietoa kuten arviointikertomuksia, ohjeistusta, näkyvyyden arviointia ja muita vastaavia tietoja. No lyhyesti yleiskuva rahoituksesta. Ensimmäisellä IPA-kaudella 2007-2013 kokonaisrahoitus oli 11,5 miljardia sisältäen Turkin ja toisella kierroksella 2014-2020 11,7 miljardia. Kansallisten ohjelmien osuus oli enemmistö, noin 70 prosenttia. Mitä tulee sitten Länsi-Balkanin alueeseen, kansallisten ohjelmien raho- rahoitusosuus on noin 4 miljardia euroa. Alueelliset ohjelmat Turkki mukaan lukien, niiden osuus on noin 3 miljardia euroa. Rajat ylittävässä yhteistyössä IPA-maiden välillä Länsi-Balkanilla – siellä rahoitus on 83,3 miljoonaa euroa. IPA 1 kaudella näyttää siltä, että, että jos sitä tarkastellaan, niin näyttää, että nyt rajat ylittävän yhteistyön rahoitus olisi laskenut. Sillä nyt näihin ohjelmiin kohdistettiin noin 33 miljoonaa euroa jos siis tämä 33 miljoonaa otetaan pois, niin silloin IPA yksi kaudella tämä rahoitus olisi ollut noin 60 miljoonaa Länsi-Balkanin maissa. Rajat ylittävän yhteistyön pääasialliset temaattiset painopisteet ovat matkailu, kulttuuriperintö, luontoperin, luonto, ympäristön suojelu, työllisyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. On hyvin tärkeää tunnustaa, että IPA 1 ja 2 kauden välillä on tapahtunut suurta edistystä, tai on tapahtunut edistystä, Ja nyt keskitytään paljon enemmän tuloksiin. Komissio on laatinut ohjeistusta rajat yhteistyöstä. Myöskin IPA-välinen ja kansallisten politiikkojen välillä on selkeämpää lähentymistä, yhdenmukaistamista ohjelmointivaiheessa – tarkoituksena on tällä tavalla painottaa vaikutuksia ja sitä, miten tämä taloudellinen tuki on johtanut konkreettisiin muutoksiin. No enemmän tietysti painotetaan näkyvyyttä ja tiedotusta. Lisäksi käydään vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa – DGNRin ja muiden eh, Länsi-Balkanin alueen eh, sidosryhmien kanssa. Tärkeimmät muutokset, joista meille on kerrottu, jotka ovat olleet niitä merkittäviä tekijöitä rajat ylittävässä yhteistyössä, liittyvät eh, hallinnon yksinkertaistumiseen. Yksi hallintoviranomainen tällä hetkellä hoitaa rajat ylittävää ohjelmaa ja nämä maat ovat tehneet yhden yhteisen hakemuksen, kun aikaisemmin eri hallintoviranomaiset kyseisissä kumppanuusmaissa tekivät oman hakemuksensa jokainen. Näin lyhyessä esityksessä on mahdoton luetella kaikkia niitä eh, saavutuksia, mutta ymmärtääkseni tämä on se niin, mm, asia, joka sidosryhmien mielestä oli kaikkein tärkein saavutus. Ja minusta on tärkeää puhua hetki myös siitä, mitä tarkoitamme tehokkuudella. Kyse on siitä, että kuinka suuressa määrin nämä ohjelmat johtavat tuloksiin. Ja tulokset on määritelty asetuksessa numero 236 2014. Siellä puhutaan eh, output, outcome ja impact, eli erilaisista tuloksista ja vaikutuksista. Ja outcome-tulokset ovat kestäviä muutoksia, joita on saatu aikaiseksi EUn tuella. Output-tulokset e-, eivät eivät korvaa näitä outcome-tuloksia. Eli niiden osalta on vaikea sanoa tarkkaan, mikä on muuttunut. Ja jos ei päästä näihin outcome-tuloksiin, pysyviin tuloksiin, niin silloin näillä lyhyen aikavälin pienemmillä tuloksilla ei ole niin suurta merkitystä. ja vaikutusta asenteisiin ja toimintaan. Mielestäni on tärkeää painottaa näitä, osa, näitä termejä, koska eri, eri lähteissä puhutaan eri, eri termeillä. On selkeää, että meillä on selkeät määritelmät näille käsitteille. Eli outcome, nämä pysyvät tulokset ovat niitä, joita me haluamme saavuttaa ja joilla on merkitystä. Sitten jos siirrytään tarkastelemaan EU-rahoitteisten hankkeiden lisäarvoon rajat yhteistyössä, IPA-rahoituksen vaikutuksesta lisäarvosta yleisesti Me tarkastelimme tehokkuuden osalta sitä, minkälaista lisäarvoa rahoitus on tuonut. Rajoitettavassa yhteistyössä EU-rahoitus on johtanut hyvinkin konkreettisiin, konkreettiseen lisäarvoon. Ensinnäkin se tarjoaa rahoitusta alueille, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta käyttää erilaisia rahoitusmalleja Ymmärtääksemme tämä ei kuitenkaan johda päällekkäiseen rahoitukseen, koska kansalliset ohjelmat keskittyvät pääasiassa kansallisten järjestelmien valmiuksien parantamiseen. No, tässä keskitytään myöskin niin sanottuihin pehmeisiin tavoitteisiin, kuten vaikkapa hyviin naapurisuhteisiin, joita tietysti on aika vaikea mitata. Rahoitus on saatavilla myös pienen, pienemmän kapasiteetin kumppaneille, kuten paikallisviranomaisille, kansalaisjärjestöille, ja sen avulla on mahdollista vahvistaa niiden valmiuksia. IPA 1 rahoituksella on autettu erityisesti näiden ryhmien valmiuksien parantamista. Tämä on myöskin joustava väline, jota voidaan soveltaa hankkeisiin, joilla voidaan keskittyä erityisesti paikallisiin tarpeisiin. Eh, Nämä hankkeet ovat myös yhteisölähtöisiä, eli yhteisöt itse niitä vetävät. Tämä parantaa myöskin sitoutumista ja tuo lisäarvoa. Palaute, jota olemme saaneet, on ollut pääosin sitä, että lisäarvoa on syntynyt erittäin paljon ja EU-rahoitus on ollut merkittävä. Sitten jos palataan näihin outcome-tuloksiin, pysyviin tuloksiin, eli minkälaisia muutoksia on todella saatu aikaan tämän rahoituksen avulla. Kuinka rahoitus on vaikuttanut siihen, miten eri ryhmät ovat kanssakäymisissä keskenään esimerkiksi. No ensinnäkin luottamus on parantunut ja yhteistyö on parantunut. Historiallista jakoa ja jännitteitä on saatu eliminoitua ja edelleenkin täältä osin tilanne paranee. Kansainvälinen yhteistyö eri julkisten hallintojen välillä niin kansallisella kuin paikallisella tasolla on parantunut. IPA 1 kaudella 2007-2013 yhdistettiin eri sidosryhmiä, jotka eivät normaalisti tekisi yhteistyötä keskenään. Yhteistyön myötä on syntynyt yhteisymmärrys ja, ja myöskin yhteistä sitoutumista raja kehittämiseen. kulttuuriperinnön suojelemiseen ja niin edelleen. Rajat ylittävän yhteistyön arviointi, joka koski IPA 1 kautta, toi selkeästi esille sen, että, että eh, tietoa näistä tuloksista ei saatu niin paljon. Tämä oli myös meidän kokemuksemme. Näitä muutoksia ei, ei ole järjestelmällisesti kirjattu tai analysoitu. Ja meistä tuntuu, että että näitä hyviä esimerkkejä ehkäpä sitten liioitellaan, eikä välttämättä ole oikeastaan kokonaiskuvaa, aivan tarkkaa kokonaiskuvaa siitä, mikä on muuttunut tai kokonaiskuvaa ei, ei ole. No IPA 2 kauden osalta se on vasta varhaisessa täytäntöönpanovaiheessa, joten on mahdotonta sanoa sen tuloksista, pysyvistä tuloksista sen enempää, mutta eh, voin sanoa, että enemmän on kuitenkin kiinnitetään huomiota valvontavaiheeseen. No ehkäpä sitten IPA 2 kauden valvontavaiheessa. Se jää nähtäväksi, onko siellä myöskin, valitetaanko siellä myöskin samasta asiasta, eli että riittävästi tietoa ei ole saatavilla, sen näkee sitten. No sitten siirryn vielä tarkemmin tähän näkyvyyteen. Olemme tarkastelleet eri asiakirjoja, kuten neuvoston päätelmiä, joulukuulta 2015, joissa puhuttiin paremmasta strategisesta viestinnästä ja EU-rahoituksesta laajentumismaissa. Sitten on myös kymmenen sivuinen tiedotus- ja viestintäohjelma, joka kattaa IPA-välinen 2015 ja 2016 vuodet. ja se ulottuu vuoteen 2020 saakka. Siinä, kes, siinä mainitaan näkyvyyden lisääminen ja tiedottaminen, mutta siinä keskitytään toimintaan ja toimiin, jotka koskevat näkyvyys- ja viestintätoimia. Siellä puhutaan kyselyistä ja mielipidekyselyistä, mutta siinä ei mennä kovinkaan syvällisesti. Komissiolla on kuitenkin tämmöinen yksityiskohtaisempi viestintästrategia, jota emme nyt voi kommentoida, koska se on tietysti luottamuksellinen ähm, syistä, joihin jo tässä hetki sitten viitattiin. DGNR on maininnut myöskin, että, mainitsin myöskin, että, että äh, tämä ulkoisen hallinnon task force, jossa on muistaakseni on kolme vai neljä jäsentä, Mm, tekee hyvää koordinointityötä DGNRin kanssa. E, olemme tarkastelleet näitä näkyvyys- ja viestintävaatimuksia. Niin siellä ei puhuta niinkään paljon mm, tietoisuuden lisäämisestä, tiedottamisesta. Ohjeistuksissa suositellaan, että näkyvyys- ja viestintätoimien tehokkuutta arvioitaisiin sillä tavalla, että hankitaan, kerätään todisteita näistä näkyvyystoimista, mutta eihän tämä kerro sitten sitä, minkälainen vaikutus näillä toimilla on ollut. Se vain kertoo, että toimia on toteutettu. No sitten konkreettisemmin siitä, mitä näkyvyyden osalla on tapahtunut ja mitä sillä tarkoitetaan räätälöitävässä yhteistyössä. Näkyvyystoimia on varmaankin on todella, on, on lukuisia. Siitä, niistä on tehty myös erilaisia ohjeistuksia. Näkyvyys on parantunut paljon niinpä yksi kaudelta. Ja me olemme kuulleet myös hyvin innovatiivisista lähestymistavoista näkyvyyden parantamiseen, kuten vaikkapa paneelikeskusteluja on järjestetty, joihin on kutsuttu mukaan eri tahoja, jotka ovat keskustelleet omista kokemuksistaan päätöksenteossa. Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen tapa oppia muilta ja lisätä näkyvyyttä ja moniakin tämän kaltaisia esimerkkejä olemme kuulleet. Meillä on myöskin kerrottu, että komissio pitää tätä näkyvyystilannetta melko hyvänä eh, näiden eri indikaattorien pohjalta esimerkiksi tässä esimerkiksi otetaan huomioon eh, rahoituksen hakemusten määrä. Tässä ei kuitenkaan tarkastella sitä mikä on suuren yleisön kanta eurahoituksesta, mitä se ajattelee eurahoituksesta ja kuinka se ymmärtää eurahoitusta. Eli järjestelmällistä tutkimusta suuren yleisön tietoisuudesta ei oikeastaan ole, ole, sit, ole tehty. No kyselimme näistä eri kyselyistä ja kyselytutkimuksista ja meille sanottiin, että niitä tehdään eri maissa, kaikissa maissa, mutta eh, eri maissa, joissa keskustelimme valtuuskuntien kanssa asiasta, kysyimme, olisiko niillä, heillä esimerkkiä tietystä kyselytutkimuksesta, joka koskisi rajat ylittävän yhteistyön rahoitusta. Mutta emme tällaisia saaneet. En tarkoita, että eikö tällaisia kyselyjä olisi tehty, mutta jos niitä on tehty, niin niistä ei välttämättä tiedoteta. Ja jos tällaisia kyselyjä on tehty, niin- tai jos ei ole tehty, niin on hyvin vaikea arvioida, minkälaisia vaikutuksia näkyvyydellä ja viestinnällä on ollut. Ja on vaikea arvioida sitä, että ymmärtävätkö ihmiset oikein sen, mistä, mistä tässä rahoituksessa on kyse. Mietimme myös sitä, että Nämä näkyvyystoimet, joista meille kerrottiin, keskitytäänkö niissä näihin, itse näihin raja-alueisiin. Mielestämme on tärkeää myös, että suurempi, laajempi yleisö tietäisi näistä toimista. Ja saamiemme tietojen ja keskust- käymiemme keskustelujen pohjalta on vaikea sanoa, onko näin tapahtunut. No aikaisemmin mainitsin, että IPA 1 arvioinnissa tuli esille se, että tulosten tuloksia ei oltu kattavasti arvioitu. Jos me pystymme konkreettisesti määrittämään, mitä on muuttunut, niin nehän ovat hyviä argumentteja, koska ähm, silloin toiminnassa mukana olevat ihmiset näkevät itse nämä merkittävät vaikutukset. Ehkäpä silloin vaikutus on hieman voimakkaampi kuin se, että näistä tuloksista kerrotaan muualla. No yhteenvetona sanoisin, että ehdotamme, että tulosten ja vaikutuksen arviointia täytyy parantaa. Kaikilla toimielimillä on varmasti ongelmia tässä, tässä asiassa. Komission tekemä tutkimustyö tietysti menee oikeaan suuntaan ja tiedän, että komissio on on laajentumisen apursalueella ottanut huomioon nämä asiat erityisesti Degenierin työssä. Mielestäni tarvitaan erityisesti järjestelmällisempää ja merkittävämpää arviointia, jotta todellakin arvioidaan sitä, miten, minkälaisia merkittäviä muutoksia on tapahtunut ihmisten elämässä. Ja tämä ei välttämättä koske ainoastaan räätälyttävää yhteistyötä, vaan ylipäätään IPA-rahoitusta tai EU-rahoitusta. Ja ehkä pitäisi vähemmän keskittyä näihin todistusaineistoihin, koska ne eivät välttämättä kerro siitä, kuinka kansalaiset näkevät tämän rahoituksen. Meidän täytyy myöskin painottaa ja korostaa enemmän kriittistä oppimista. Aikaisemmin arvioinnissa on keskitytty enemmän tulosvastuuseen ja ehkäpä enemmän siihen, että, että tehdään arviointi, mutta ei välttämättä, siihen itse arviointitoimeen on keskitytty enemmän, eikä välttämättä siihen, että opittaisiin tästä arvioinnista. Jos sitten keskitytään ainoastaan tähän arviointiin ja tulosvastuuseen ilman, että siitä todella opitaan, niin se ei välttämättä johda muutoksiin jos sitten vain lasketaan, kuinka paljon toimia kaikkialla on tehty, eikä sitten välttämättä tiedetä, mitä vaikutuksia niillä on ollut, niin se, siihen pitäisi keskittyä vähemmän. Tarvitsemme järjestelmällisempää analyysiä, jotta voimme arvioida paremmin suuren yleisön tietoisuutta ja sitä, kuinka se ymmärtää tämän rahoituksen. Palautteemme pohjalta havaitsimme, että hallinnollisia menettelyjä edunsaajien kohdalla pitäisi edelleen yksinkertaistaa niin paljon kuin se on mahdollista erila- eri sääntöjen ja sääntelyn, sääntelyn myötä. Mutta voisin sanoa, että olemme nyt kulkemassa oikeaan suuntaan, mutta emme oikeastaan voi vielä sanoa, kuinka tilanne tulee kehittymään. Kuten sanoin, IPA 2 on vielä varhaisessa täytäntöönpanovaiheessa. Eikä meillä tässä vaiheessa vielä ole paljonkaan tietoa näistä vaikutuksista. Siinä on oikeastaan kaikki, jota, mitä halusin kertoa. Eli siis työ on vielä käynnissä. Tärkeimmät johtopäätökset ja tulokset voivat vielä muuttua tässä ajan myötä. Kiitos für die Generaldirektion NIR. Sitten NIR-pääosastolta IPA-koordinaattori herra Liss, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, very much Mrs. Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Ensin, jos sopii, niin rouva Kalaveran Länsi-Balkanin asioiden johtajan puolesta pahoitella. Hän halusi olla paikalla, mutta kun oli päällekkäisiä menoja, niin ei voinut tulla paikalle. Ja hän pyysi minua sitten edustamaan häntä. Yritän puhua lyhyesti. Kiitos näistä kaikista briefauksista, jotka helpottavat elämääni. Te olette jo monia asioita käsitelleet, mutta vähän taaksepäin eroon maakohtaisten ohjelmien ja monimaaohjelmien välillä? Kumpi on tehokkaampi lähestymistapa kansallinen vai monen maan ohjelma? En maaohjelmia paljon käsittele, koska useimmat parlamentin jäsenet IPAN edunsaajamaissa tietävät ja ovat kuulleet esityksiä, mutta ehkä monen maan ohjelmat ja tavoitteet ovat vähemmän tunnettuja, kun niitä hallinnoidaan keskitetysti Brysselistä. Eli kuten sanottiin, niin maaohjelmat 70-70 prosenttia tuosta ovat pääväline erityisiin äh, painopistealueiden maakohtaisiin tarpeisiin puuttumisessa. Meillähän on nyt strateginen vuoropuhelu käynnissä siitä, että mi, mitä, mihin suuntaan pitäisi tulevina vuosina tässä mennä. Maaohjelmilla on kovin suuri niin sanottu omistajuusulottuvuus, että maat itse valmistelevat ohjelmaehdotukset. Ja e, ehdotusten täytyy olla johdonmukaisia alakohtaisten painopisteiden kanssa, jotka strategiapaperissa määritellään, mutta niissä täytyy puuttua tärkeimpiin laajentumistrategian asioihin oikeusvaltio, perusoikeudet, demokraattisten instituutioiden vahvistaminen, julkishallinnon uudistus mukaan lukien ja talouden kehitys ja kilpailukyky. Monen maan ohjelmat ovat aika tärkeitä IPassa. Jos muistatte, viidennestä ja kuudennesta laajennuksesta siellä niitä ei juuri ollut ollenkaan. Tässä niitä on 25-30 prosenttia niitä, koska alueellisen yhteistyön ulottuvuus, sovittaminen on kovin tärkeä tällä nykyisellä laajentumiskaudella. Ohjelmat on suunniteltu täydentämään maakohtaisia ohjelmia. Interventioalueissa puututaan vain, jos on selkeä tarve alueelliseen yhteistyöhön tai horisontaalinen toimi. Esimerkiksi puututaan rajat ylittäviin ongelmiin tai saadaan ainakaan lähen, harminoseetu lähestymistapa tai helpotetaan sitten asiantuntijaverkostojen toimintaa tai rahoitetaan alueellista infrastruktuuria. Tietysti täytyy olla vahva koherenssi maan ja monen maan välisen ohjelman välillä ja varmistamme näin, että sidosryhmät ovat mukana säännöllisissä kokouksissa, kun ohjelmia valmistellaan ja että maissa on yhteispisteet, kansalliset IPA-koordinaattorit ovat mukana kansallisten ohjelmien suunnittelussa sekä monien, monen maan ohjelmien suunnittelussa. Meillä on neljä toimintalinjaa interventioille monen maan ohjelmissa. Käyn läpi aika nopeasti. Horisontaalinen tuki sektorikohtaisille politiikoille ja uudistuksille. Tässä on mittakaava edusta, jossa täytyy antaa neuvoja eri maille asioista, kuten to- politiikan tekeminen, näyttöön perustuvuus, tilastot niin edelleen. Tai että sitten autetaan parantamaan kansallista politiikkojen muotoilussa. Eli tässä mielessä on selkeää, että mittakaava etu on, kun tehdään samojen palveluntarjoajien kanssa töitä. Tuetaan Maailmanpankki ja OECD siinä, kun näitä maita neuvotaan. Teemme myös niin, että käytämme näitä varoja horisontaalisiin toimiin, kuten maksuosuuksiin Erasmus-ohjelmassa, jolla on kova kysyntä tietysti maissa, näissä maissa. Se tehdään keskitetyllä tavalla. Samalla tapaan kansalaisyhteiskunta tuki viestimille on keskitetysti järjestettyä ja sitten edustusta toimeenpanevat paikan päälle koordinoidusti kansallisten viranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa, että yhtäläinen huomio annetaan viestimille ja kansalaisyhteiskunnalle. Toinen toimilantilinja liittyy verkostoihin ja alueellisiin verkostoihin, niin, infrastruktuihin. Niitä on monia. Kyseessä on periaatteessa se, että jaetaan parhaita käytäntöjä ja osaamista maiden välillä. Poliittinen yhteistyö on tietysti tärkeää alueellisen yhteistyön neuvostossa, joka on IPA-ohjelmassa perustettu. Julkishallinnon uudistus tuemme alueellista julkisen hallinnon koulua, mainitakseni vain yhden. Siellä autetaan tiedon jakamista julkisesta hallinnosta, sen uudistamisesta ja julkisesta valtiontalouden hallinnosta. Oikeusvaltio olennaista. Sillä voidaan vaihtaa tietoa syyttäjien kesken, jotta voidaan torjua järjestäytynyttä rikollisuutta tai ihmiskauppaa tai estää näitä tapauksia alueella, liikenneympäristö, kaupankäynnin helpottaminen, SEFTAa tuemme, tuemme koulutusfoorumeita, aluekehityshankkeita. Niitä on monia, voin sitten vastata niitä koskeviin kysymykseen. Sitten investoinnit alueellisella tasolla. mailla on suuria yhteysongelmia keskenään ja investointi kustannukset per henkilö ovat ehkä suuremmat Länsi-Balkanin maissa kuin muualla Euroopassa ja on tarve koordinointiin. Eli selkeä tarve on investoinneille kohdehankkeissa, joilla on alueellinen ulottuvuus yhteyksien luomisessa. IPA-maiden välillä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kilpailukyvyssä, ympäristön suojelussa. Tärkein väline avussa on Länsi-Balkanin investointikehys. Toisaalta se on rahoituksen lähde EU-budjetista, mutta tärkeä foorumi myös valvontajien koordinoimiselle. EPRD, ja se ovat osa sitä ja niin edelleen. Sitten kansallisten, kansallisten jäsenvaltioiden kehityspankit ja uus, useimmat jäsenvaltiot osallistuvat foorumiin. Siellä halutaan saada vipuvoimaa avustuksille ja sitten saada käyttöön asiantuntijuustietoa, jotta saadaan investointia liikkeelle hankkeessa. Tämän sateenvarilla tehdään investointihankkeita, mutta tuemme myös erilaisia erityisrahastoja, joilla tuetaan investointia ympäristöön tai sitten yritysten kehittämistä, esimerkiksi yrityskehitysrahasto tai rahoitusväline. Ja hyvin pieniä yrityksiä, pieniä ja mikroyrityksiä, siinä on, on ollut paljon Euroopan rahoitusta se alkoi, alkaa nyt myös Länsi-Balkanilla, mutta siellä toimitaan myös naapurusalueella. Ja sitten lopuksi on alueellinen yhteistyö, pääasiassa rajat yhteistyöhankkeita. Niillä tuetaan hyvää, hyviä naapurisuhteita EU-jäsenvaltioiden ja alueen maiden välillä ja itse näiden alueiden maiden välillä. Yhteinen teema yksi on se, että tuetaan sovitusprosessia ja hyviä naapurisuhteita se on sen ytimessä, mitä yritetään tehdä kaiken tyyppisillä hankkeilla, jotka mainitsin. rikko kansallisyyskuntatyö, rajat ylittävä yhteistyö, yhteyksien luominen. Esimerkkiä sitten vain siitä. Tuki oikeusalan uudistamiseen. Se liittyy kansalaisyhteiskunta-aloitteisiin, kuten REKOM tai kansainvälistä rikostuomioistuinten mekanismi tuomisovitteluprosessia myös niin, että ratkaistaan sisäisesti siirtymään joutuneiden ihmisten ongelmia taloushallinnon alalla. Tuemme talouden uudistamisohjelmia. Niistä tehdään arvio, sitten sitä käytetään, jotta voidaan tukea uudistamista paikan päällä – jota tuetaan kansallisista ohjelmista ja tietysti tämä yhteyksien luomisagenda, jossa olemme saaneet, yrittäneet saada aikaan hankkeet, jotka liittyvät liikenneverkostoon tai energiaverkostoon. Niistä on tullut ihan täysimääräisiä sopimuksia, joilla, joiden puitteissa ne valtiot tekevät yhteistyötä. Investointia tuetaan useita satoja miljoonia euroja on investoitu energian ja rautatieverkostoon 2,4 miljardia on saatu vipuvaikutuksena sitten muuta rahoitusta. Räjäytettävä yhteistyö, siitä vielä nopeasti. Ne täytyy nähdä pilottihankkeena. En käsittele tätä enempää, mutta olemme 83 miljoonaa euroa siihen kaudella investoineet. Hyvin pieniä hankkeita. Muistetaan nyt, että meillä on yhdeksän ohjelmaa, yhdeksän katettua rajaa 1,22 miljoonaa rajoilla vuodessa, eli kovin vaikea on, että olisi mitattava vaikutus näin pienillä rahoilla tällä tasolla. Mutta mikä on tärkeää on nähdä tulokset, ja nyt jo voidaan nähdä tehdystä arvioinnista, ja haluan painottaa joitakin näkökohtia. Hyvin vastaus CVC-ohjelmiin. Useimmat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, paikallisviranomaiset ovat olleet mukana, kun tällaisia rahastoja on valmisteltu. Useimmat paikallisviranomaiset ovat alkaneet perustaa erityisiä osastoja kuntiin, joilla hallinnoidaan EU-varoja, koska he näkevät tämän tärkeänä näkökohtana omassa kehityksessään. Näkyvyys Nämä ovat ainoa rahastoja, jotka ovat käytössä raja-alueella ja joilla kohdennetaan ruohonjuuritason organisaatioihin, jotka hyötyvät suoraan. Selkeä lisäarvo ilman CBC-rahastoa rajat ylittävä yhteistyö ei tapahtuisi. Ja todellakin voidaan nähdä, että Tällä ollaan saatu aikaa rajat yhteistyötä ja yhteyksiä ei pelkästään ihmisten välillä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä, vaan myös kansalaisyhteiskuntien ja paikallisviranomaisten välillä, jotka ovat alkaneet tehdä yhteistyötä yhteisissä ohjelmissa. Joitakin esimerkkejä. Koska katamme monia tärkeitä teemoja. ke- yhteist- kehittäminen, yhteistyö, kulttuuritoiminta, kulttuuriset verkostot ja aloitteet, hyvin tärkeitä heille. Viime kaudella IPA 1 oli 39 hanketta 7 miljoonan arvosta. Niillä on pystytty sitten perustamaan kulttuurisia aloitteita, verkostoja, valistamaan kulttuuriarvosta ja perinnöistä. Pieni näyte on julkaisu, joka tulee nyt sitten kesäkuussa, jossa osoitetaan esimerkkejä matkailuhankke, kehittämishankkeet Dinarikan kautta näitä on tuotte. Varmaan olette kaikki kuulleet niistä. Sivisiohjelmasta on tätä tuettu ja on autettu kehittämään äh, vaellusreittejä länsi palkkanilla Kroatian, Bosnia-Herzegovinan kautta Montenegroon, Kosovoon ja tämä on yksi suosituimmista reiteistä äh, kauniin luonnon tutkimiseen ja myöskin kulttuuriin se on saanut myös lisärahoitusta. Ihan sitten loppuhuomiona. Kysymys on siitä, että mikä on vaikuttavinta ja mistä saadaan eniten lisäarvoa. Monen maan ohjelmat vai maakohtaiset ohjelmat? Vastausta siihen ei ole, koska periaatteessa tavoitteet ovat kovin erilaiset, mutta toisiaan täydentävät. Monen maan ohjelmilla on selkeä vaikutus alueelliseen yhteistyöhön, kun taas maakohtaiset ohjelmat tukevat syvemmin kansallisen tason uudistusta. Monen maan ohjelmilla on ehkä se etu, että siellä on, voidaan olla toimia nopeammin ja joustavammin, koska toimeenpano tehdään Brysselissä, kun taas sitten maakohtaisissa ohjelmissa on erilaisia vaatimuksia. Täytyy olla monimutkaisemmat paikallisen tason rakenteet sekä suunnitteluun, toimeenpanoon että seurantaan ja sitten myöskin yhteisymmärryksen rakentamista hankkeista. Siihen vie enemmän aikaa näissä maissa. Mutta täydentävyys on avainsana, ja että kaikki sidosryhmät täytyy saada mukaan, ja sitä yritämmekin tehdä. Ei pelkästään varojen käytön kautta teknisesti, vaan että yritetään todellakin saada kaikki mukaan poliittiseen vuoropuheluun. Ja myös vuoropuhelu, joka meillä on maiden kanssa kaikilla tasoilla, sekä kansallisesti että alueellisesti. Kiitos vielen Dank. Ich, ich kann Sie da jetzt noch nicht vom Haken lassen. Kiitos. Meillähän on tämä kokous itse asiassa sen vuoksi, koska haluamme tietää, että miksi on niin vähän yhteistyötä Länsi-Balkanin maiden välillä. Miksi ei ole yhteistä talousaluetta? Miksi ei tehdä kohdennettuja asioista, joista uskomme, että ne olisivat itse maille tärkeitä ja voisivat luoda talouskasvua, talouden voimaa? rahat, jotka tähän ovat käytössä, ovat pieniä rahoja. Mitä te uskotte, että mitä tällä rajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa, riippumatta tietysti siitä, että on tärkeää, että ihmiset oppivat tuntemaan toisensa? Osittainhan se olivat yhtenä valtiona, eikä sitä ole niin kovin pitkä aika. Eli miksi on niin vähän rahaa käytössä, kuka sitä vastaa ja miksi? komissio ei aseta suurempia toiveita siihen, että saataisiin aikaan yhteinen talousalue, myöskin viisumivapaata liikennettä, jotta se olisi esivaihe siihen, että liityttäisiin tiivimmin EUn yhteyteen. Että sielläkin voi tapahtua asioita, joiden... Voisitteko vielä ottaa kantaa tähän? Yes, thank you very much for the question. Kiitoksia paljon tästä kysymyksestä. CBCstä itsestään yleensä, siis e, e, alu, aluksi ei ollut tietenkään rahoitusta kauheasti tarjolla, koska ei ollut mitään rakennetta tämän prosessin alussa ja sama koski myös EU-jäsenvaltiot, eli ensin tarvitaan hallitsevat hallintoviranomaiset, sitten valvontaviran, valvontakomiteat, sihteeristöt, täytyy kouluttaa paljon väkeä, käynnistää rakenteet ja tämä on pilottivaihe IPA ykkösessä siis. Ja IPA 2 sitten ollaan toisessa vaiheessa. Enempä, enemmän rahaa on tarjolla. DG-region kollegani jo mainitsikin sen, millä oli 83 miljoonaa euroa jäsenvaltion äh, länsi-Balkanimaiden välillä, IPA-maiden ja naapuri EU-jäsenvaltioiden välillä. Mitä tulee sitten alueen sisäiseen kauppaan, niin tämä maailma äh, käynnistyy ja kehittyy juuri nyt. Ja taloudellista alue, talousalueesta, jos mainitsit, mainitsit äsken, niin se on meidän agendamme ihan huipulla siellä ja me äh, haluamme korostaa sitä, että meillä on myöskin äh, alueellinen yhteistyökeskus, joka todella johtaa ihmis, tätä prosessia, ihmisten ö, äh, mobilisaatiota, kaupan helpottamista, digitalisaatiota ja niin edespäin. Kaikkia toimenpiteitä suoritetaan, jolla helpotetaan siirtymistä rajat, no, rajan ylitys ja niin edespäin. Tämä koskee kaikkia niitä asioita, mitä me teemme. Tämä on yksi avain asioita, joita tarkastelemme myös yksityisissä näiden, näitä maita koskemissa talousuudistusohjelmissa, jotka tapahtuvat myöskin alu, alueellisella talolla, tasolla ja sen pitäisi toteutua myös paikallistasolla. Ja näemme, että se seikka, että tämä prosessi alkoi sinänsä jo, on tuonut alueen sisäiseen kauppaan kasvaa. Minulla ei ole, ei ole tässä nyt lukuja käytettävissä, mutta tänä vuonna jo nähdään, että prosessin alusta lähtien alueen sisäistä, maiden välistä ja alueiden välistä kauppaa, sillä alueen sisällä on jo tapahtunut selkeästi. Ja esimerkiksi Serbian pääministeri totesi, että kauppa Bosnia-Herzegovinan kanssa käytävä kauppa on tärkeämpi kuin Kiinan tai Venäjän tai Turkin kauppa yhteensä. Ja tätä siis on tietysti hyvä kehittää eteenpäin ja seuraamme tätä myöskin CBCn näkökulmasta. herra Baladuras.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 Me tuemme selkeästi rajat ylittävää yhteistyötä koko alueella, Länsi-Balkanilla ja myöskin ohjelmarahoitusta ja yhteistyötä EU-rahastojen kanssa. Me olemme keskustelleet tästä asiasta alueellisessa konferenssissa, johon me aina osallistumme Esimerkiksi tämä aloite, joka koskee Adrian ja meren alueita ja yhteistyötä eri maiden kanssa. Tietysti kapasiteetin parantaminen aihe luo myönteisen ympäristön yhteistyölle No sitten on erinäisiä ongelmia, jotka johtavat viivästyksiin Balkanin alueella. Balkanin alueella me tarvitsemme näitä suuria hankkeita, jotka ovat erittäin merkittäviä. Ja suurimmassa osassa on kyse esimerkiksi tieverkoston uudistamisesta – ja tämän tyyppisistä projekteista. ja yhteyksistä muun muassa Kreikkaan ja myös monia muita tärkeitä hankkeita on. Me tarvitsemme kuitenkin kattavan kuvan ja kattavasti tietoa, jota me, me saamme komissiolta. Esimerkiksi Fyromin ja Kreikan väliset reitit, jotka johtavat Bulgariaan. No, me pyrimme vähentämään näitä ongelmia ja luomaan paremmat olosuhteet yhteistyölle. Tarvitaan erityisiä toimia jotta kehitystä saadaan aikaiseksi Länsi-Balkanilla. Sen vuoksi Kreikka osallistuu näihin hankkeisiin. Länsi-Balkanin alueen kehittäminen on erittäin tärkeä asia. Oli erittäin tärkeä asia konferenssissa, joka pidettiin Thessalonikissa viime keväänä. Kreikan, Bulgarian ja Romanian välillä pidettiin sitten tämmöinen eh, oma kokous ja ensimmäistä kertaa, kertaa Kreikka oli kutsuttu mukaan. Eh, tärkeänä jäsenenä Berliinin prosessinimisessä ryhmässä eh, Balkanin alueella – ja Serbia, Fyrom tulevat nyt tässä mieleen maina, joiden kanssa on tärkeää tehdä yhteistyötä, jotta voidaan parantaa kansalaistemme elinoloja. Ja tällä tavalla me pystymme myöskin saavuttamaan ne perimmäiset tavoitteet. Ja meistä tuntuu, että tämä on se sen historiallisen sopimuksen tarkoitus, joka tehtiin Kreikan ja Fyromin kanssa välillä. No Albanian osalta me pyrimme, pyrimme myöskin näissä naapurisuhteissa parantamaan yrittäjyyttä. Valitettavasti Balkanin alueen historiaa on aika surullista luettavaa. Ja emme saa myöskään unohtaa, että nationalismi on hyvin suosittua siellä ja Euroopan unionin ei pitäisi tällä lailla toimiessaan pelkästään keskittyä. Nykypäivän täytyy ajatella laajemmin koko alueen historiaa. Tilanne tietysti paranee, mutta meidän täytyy tukea näitä myönteisiä kehityssuuntauksia. Kehitysrahastot, joista kollega puhui, jotka koskevat ja liittyvät esimerkiksi digitaaliseen hallintoon. Näiden rahastojen täytyy saada aikaan vaikutuksia myös alueellisesti. Esimerkiksi teollisuudessa teollisuuden ala täytyy myöskin ottaa mukaan tähän toimintaan ja alueelliset toimijat eh, myöskin. No sitten eh, Kreikasta Tsipras ja Fyromin pääministeri koko, pitivät kokouksen kauniissa paikassa Länsi-Balkanin alueella. Tällä alueella on myöskin, tässä paikassa on myöskin hyvin paljon ympäristöongelmia. Tämä koskettaa myöskin ja liittyy myöskin tähän korkeakoulustrategiaan ja innovaatiostrategiaan, josta puhuttiin. Eikö meidän pitäisi nyt ja meidän pitäisi myöskin käsitellä että maahanmuuttokysymystä ja selvittää se. Pohjois-Kreikka voi olla veturin vaurauden parantamisessa, jos Euroopan unioni ei jää jälkeen ja hieman innostuneemmin ryhtyy näihin toimiin. on hyvä, että ihmisiä tiedotetaan, ihmisten tietämys kasvaa. Euroopan unionin pitäisi kuitenkin toimissaan ryhtyä tarmokkaammin toimiin ja me tarvitsemme enemmän korkean tason tahtoa. Jos me, jos me päästämme Länsi-Balkanin alueen vajoamaan tällaisen tyhjiön, niin muut maat kyllä, kyllä sinne, sinne sitten ryntäävät on osa tätä prosessia. Oli juuri tämä kokous, joka pidettiin eilen. Ja siellä tehtiin sopimus Kreikan ja Fyromin välillä. Ja Euroopan pitäisi tätä tukea. Kiitos. Mehän olemme vaatimattomia äh, budjetinvalvojia, mutta tämä diplomatia maailmaan siihen suhtaudumme sekaisin tunteen. Kollega Petter ulkoasian valokikunnasta, tervetuloa. Ja siis joolimas όλοι kalles kuvedes. Kauniit sanat eivät riitä. Kiitos tästä. Äh, V zadnjih letih sem bil precej angažiran v državah. Kiitos paljon. Aivan viime aikoina olen ollut aika vahvasti sitoutunut Länsi-Balkanin maissa tehtävään työhön. Ja sen takia olen erityisen iloinen, että tämä kuuleminen järjetään, järjestetään ja että täällä keskustellaan IPAsta, eli liittymistä valmistelemasta välineestä, joka on tärkein väline eurooppalaisen näkökulman tuomiseksi näihin maihin. En käy yksityiskohtiin tässä, mutta sanoisin muutamia yleisiä periaatteellisia kommentteja. Meidän ei pitäisi täällä puhua kuluista, vaan ajatella investointeja Euroopan tulevaisuuteen, kun puhutaan näistä varoista ja rahastoista. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, miten strategisia investointeja tehdään näistä rahastoista. Ja aikaisempi Kreikan puhuja jo korostikin tätä aspektia. Jos haluamme vahvistaa monimipuolista ymmärtämystä ja luottamusta, tarvitsemme hyviä tuloksia ja myös avoimuutta. Molemmat ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan panna täytäntöön eurooppalainen näkökulma tämän alueen maissa. Sitten yksityiskohdista sen verran, että to- toivotan tervetulleeksi ja olen todella tyytyväinen yhteen esityksistä, jossa korostettiin, että hallinnollisia menettelyjä täytyy yksinkertaista. En voisi olla enemmän samaa mieltä. Ja tämä koskee myös EUn jäsenvaltioita. Jos onnistumme yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä, niin silloin emme voi sen kustannuksella haitata avoimuus, avoimuuden toteutumista. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, en halua tässä olla turhan pedantti tai pedagoginen, mutta todettakoon, että jäsenvaltiot tai itse asiassa ehdokasmaat Länsi-Balkanilla eivät neuvottele pelkästään Brysselin kanssa, vaan niiden täytyy vakuuttaa myös yksittäiset EU-jäsenvaltiot, joilla voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä eri asioista. Oma kokemukseni osoittaa, että kaikki toivottavat tervetulleeksi sellaiset hankkeet, jotka, jotka korostavat Mm, yhteistyön halua maan sisä, maiden sisällä, maiden välillä ja hakijamaiden ja EU-valtioiden välillä. Tällaisen yhteistyön tulokset ovat aina tervetulleita ja niitä korostetaan, koska alue tunnetaan polarisaatiosta, joka perustuu aikaisempiin eroihin ja jännitteisiin. On syvä ja aito toive, toiveeni, että voimme kaikki myötä vaikuttaa siihen, että näitä varoja käytetään eurooppalaisen näkökulman juurruttamiseksi tällä alueella. Kiitos. Edustaja Melmedi pyysi puheenvuoro vielä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Ackermania erinomaisesta esityksestä. Ja haluan myös kiittää herra Peterletä kannustavista sanoista Länsi-Balkanista. Ja minun kommenteissani keskityn näkyvyyteen, tuloksiin ja näihin pysyviin tuloksiin. Ja niistä voin kertoa kaksi asiaa. Ensinnäkin puhun tietysti puhun omasta maastani ja olen sitä mieltä, että jos me pystymme toteuttamaan sopimusta, jonka Fyrom teki Bulgarian kanssa eh, hyvistä naapurussuhteista – jos me pystymme sitä soveltamaan eh, rajat ylittävässä yhteistyössä ja liittämään nämä kaksi asiaa yhteen ja myöskin ottamaan mukaan tämän historiallisen sopimuksen Kreikan kanssa, niin silloin olisimme tehneet erinomaista työtä. 83 miljoonaa ei riitä. Tässä sanottiin, että se ei todellakaan riitä, jos rajat ylittävä yhteistyö yhteistyötä voitaisiin hyödyntää edes yhden prosentin osalta minun maassani, Bulgariassa ja Kreikassa, niin se oli, sillä olisi erinomainen tai merkittävä vaikutus. Eli jos tällainen korotus tulisi, kuten muidenkin IPA-varojen osalta. Haluaisin vielä puhua toisesta vielä tärkeimmästä asiasta. Jotta EU-varat tai EU-rahoitus olisi näkyvää Balkanin alueella, jotta tulokset olisivat näkyviä ja konkreettisia, mitä, mitä nämä outcome tulokset sitten tarkoittavatkaan, niin meidän täytyy tehdä erittäin kovasti töitä ja toimia erittäin nopeasti. Muut maat, esimerkiksi itäiset maat tai, tai Lähi-idän maat, jos ne ovat nopeampia kuin te ja ne ovat nopeampia kuin me, ja Jugoslavian hajoamisen jälkeen ne ovat onnistuneet paremmin kuin me. Ja kansalaisjärjestöt, jotka ovat tukeneet 25 vuotta toimintaa maassani, Eli näiltä osin nämä maat ovat olleet tehokkaampia. Eli nämä kansalaisjärjestöt ja itäiset ja lähi maat, vaikkapa Venäjä, niin voin sanoa, että ne onnistuvat paljon paremmin Länsi-Balkanilla kuin EU-maat rahoituksen osalta ja sen näkyvyyden osalta olipa kyse sitten varojen, varojen käytön yksinkertaistamisesta tai muista aspekteista, niin meidän täytyy tehdä paljon töitä ja toimi, meidän on toimittava hyvin nopeasti, jotta me voimme selättää nämä vaikeudet ja sen ne ongelmat, joita syntyy siitä alhaisesta näkyvyydestä, joka EU-rahoituksella on Balkanin alueella. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että kuten kollega Kreikasta sanoi, että teemme nopeasti yhteistyötä ja olen täysin samaa mieltä siitä, että me olemme kärsimättömiä ja haluamme liittyä EU-hun mahdollisimman pian, vaikka meillä onkin joitain kriteerejä, joita meidän pitäisi vielä täyttää, mutta me haluaisimme liittyä tähän perheeseen ja teidän täytyy painostaa meitä enemmän, koska me olemme ihan siinä lähellä holilla. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Matilianos Kroatiasta. Olkaa hyvä. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Evo ja ću nastojati biti brz jer... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, koska kello kahdeksan on vielä tärkeä tilaisuus. Ei poliittinen luonteeltaan, vaan urheilun liittyvä. No rajat ylittävästä yhteistyöstä välineenä. Väline toimii ennen kaikkea kansalaisten herkisti, ja heidän pitäisi tietää, että mitä etuja EU-jäsenyydestä tulee. Ja tässä mielessä olen sitä mieltä, että rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat äh, keskit, pitäisi keskittyä jäsenmaiden ja ehdokasmaiden väliseen yhteistyöhön. Siis on varoja, jotka voivat kattaa pidemmän mittakaavan hankkeita. Kyse on ennen kaikkea infrastruktuurihankkeista, mutta nämä ohjelmat ja hankkeet ovat siitä huolimatta hyvin tärkeitä ja paikallisella tasolla ne ovat hyvin näkyviä. Kroatialla ehdokasmaana oli oikein hyvät kokemukset yhteistyöstä Unkarin ja Slovenian kanssa. Itse olin mukana ja toteutin Sloveniassa monia hankkeita naapurimaiden kuntien kanssa – Opimme myös sit avoimuutta toiminnassa ja siinä, että ei toimita korruptoituneesti. Just kun ajatellaan näitä menettelyjä, joista paikallisviranomaiset eivät pidä, aiheuttavat harmaita hiuksia paikallisviranomaisille, mutta ne juuri ovat johtaneet siihen, että paikalliset viranomaiset ovat ottaneet julkiset hankinnat vakavasti, ovat ottaneet vaarin vastuistaan. Ja sitten budjetin toteuttamisessa ovat olleet avoimempia ja tehneet investoinnit avoimemmin. Näin sitten paikallistason vastustusta on pystytty vähentämään. No sitten rajat ylittävien yhteistyön hankkeet ja länsi sisältää tietysti myös hyvien naapurussuhteiden tärkeän ulottuvuuden ja se, että voidaan eh, ylittää menneisyyden muistot. Näin voidaan tehdä työtä alhaalta ylöspäin, kansalaisista lähtien, joka sitten konkreettisten hankkeiden kautta kokee, että eurooppalaiset varat, hankkeet parantavat heidän elämänlaatuaan paikan päällä. Hankkeella voidaan tukea yhteisiä intressejä ja näin sitten kansalaiset voivat hallituksilleen julistaa, että heidän pitäisi myös huolehtia hyvistä naapuruussuhteista. Teknisen avun ohjelmista vielä niin kutsutut twinning-ohjelmat. Jos jollakulla on tällaisia hankkeita toteuttaa kapasiteettia, niin se maa on Kroatia eri syistä. Kyse ei ole pelkästään kielestä ja se, että ymmärtää toisensa hyvin – voi sitä oppia vierestäkin kieltä. Mutta naapuri ymmärtää meitä jo hyvin. Mehän tulemme melkein kaikki samasta alkuperäisestä maasta, samasta järjestelmästä. Meillä on samat ongelmat. Ja tässä mielessä ratkaisut voisivat purea, mutta äh, kokemustemme perusteella Kroatia ei voi suorittaa hanketta yksin. Vaikka olisikin hyvä hanketta johtamaan, täytyy olla kokemusta johdossa, mutta äh, kokemusta ei voi saada, ellei äh, hankkeita alun perin toteutakaan. Siinä tulee huono kehä muuten. teknisten toinen hommissa kuitenkin on eniten näitä laadullisesti hyviä hankkeita. Kiitos näistä huomioistanne. Tämä oli meille myös hyvin tärkeää saada tätä palautetta. Kaikilla asioilla on hyviä ja huonoja puolia, kuten yleensä. Eli suuressa määrin samaa mieltä. Rova Angelova Bulgaarista, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nyt kuuluuko? Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia paljon ensinnäkin, että järjestit tämän tapahtuman. Se on mielestäni hyvin tärkeä. Ja ennen kuin käynnistän, niin sanoisin, että minun mielestäni tietenkin Länsi-Balkanin onnistunut taloudellinen integraatio Euroopan unioniin on mahdollista vain, jos meillä on enemmän yhteyksiä, yhteenliitettävyyttä että investoinnit Länsi-Balkaniin ovat investointeja Länsi-Eurooppaan. Haluaisin jatkaa puheenvuoroni bulgarian kielellä, jos se on mahdollista. Bulgaria on innolla ottamassa mukaan muka, ottamassa osaa rajat ylittävän yhteistyön järjestelyihin. Meillä on mahdollisuus kehittää sitä myötä pitkäaikaisia kumppanuuksia muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa. Sen vuoksi, että voitaisiin valmistella ehdokasmaita jäsenyyteen Euroopan unionissa. Alueellinen yhteistyö on yksi ehdoista siitä, että voi lähteä tähän prosessiin, joka johtaa eu Erityistä huomiota tietysti täytyy kiinnittää yhteyksien luomiseen alueella talouksien lähentymistä täytyy nopeuttaa, mikä johtaa sitten siihen, että ihmiset ja tavarat pääsevät nopeammin yhteisille markkinoille. Ja näin pystytään myös hyvin suojelemaan ympäristöä. Tuemme ponnistuksia, joiden tarkoituksena on tukea alueen maiden välistä yhteistyötä. Erityisesti niin, että tehdään tiivistä yhteistyötä ja koordinaattia muiden mekanismien kanssa, jotta saadaan aikaan rinnakkaisvaikutuksia. Euroopan unionin Tonava-strategia on tässä mielessä tärkeä. Sen tavoitteena on se, että voidaan saada parempaa kehitystä 14 maan alueelle – Siinä mukana länsipalkkainen maat. Jos otamme huomioon laajentumisen seuraukset kustakin laajentumisesta, niin näemme, että täytyy varmistaa se, että on asianmukainen siirtymä ehdokasmaan asemasta sitten jäsenyysmaan asemaan. Se tarkoittaa, että vähitellen lisätään rahoitusvälineiden, eh, valmistustovälineen rahoitusvälineen apua ennen liittymistä EU:hun. aiemmat Jotta liittymisprosessista tulisi menestys, niin siitä juontuvat edut täytyy esittää hyvin selkeästi sekä EU:ssa että liittyvällä, liittyvässä maassa. Siitä vastuu on tietysti äh, länsi alueella hallituksella. Sen täytyy antaa kansalaisille asianmukaiset tiedot. Ja yhteiskunnassa täytyy sitten löytää konsensus strategisista tavoitteista. Ja jotta voidaan lisätä liittymispolitiikan aiheuttamaa lisäarvoa, niin länsi mailla täytyy olla realistinen tulevaisuuden näkymä EU-ssa. Täytyy edelleen niitä tukea myös taloudellisesti, myöskin alueellisen yhteistyön kautta. Täytyy ottaa huomioon erot näiden alueiden ja EUn välillä. Kiitos kovasti. Ja, vielen herzlichen Dank für... Kiitos tästä äänestä yhdestä uusimmasta jäsenmaasta. Sitten Serbiasta Rova Komic, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Gordana Čomić, Deputy Speaker, National Assembly of Serbia and as brief as any... Olen varapuhemies Serbiasta ja, ja kuten kaikki parlamentaarikot, niin pyrin kertomaan teille siitä, kuinka voisimme yhdessä löytää parhaan mahdollisen vastauksen siihen itsestään selvään kysymykseen, mikä täältä on esitetty. Eli mikä on sen Euroopan veronmaksajien antaman, meille antaman rahan arvo, tai onko se sen arvoista Onko se kannattanut antaa meille? En tiedä. En tiedä, koska kun katson varainhallintaa, mitä Serbiassa nyt on, paljon on tehty sen suhteen, ja on olemassa instituutiot, jotka taistelivat Euroopan, Euroopan varojen mm, väärinkäyttöä vastaan, mutta on myös henkilöitä, jotka ovat kovin kykeneviä niitä käyttämään väärin, ja on aivan selvää kehitystä havaittavista havaittavissa strategista kehitystä poliitikoin suhteen, jotka keskittyvät alueelliseen yhteistyöhön ja hyvin vaikeiden historiallisten kysymysten ratkaisuun. Mutta siitä huolimatta kysymys kuuluu, miksi alueella on niin vähän yhteistyötä, kun rahaa on. Rahaa tarjotaan eurooppalaisista rahastoista miksi tuo raha ei saa aikaan enemmän yhteistyötä. Ja kun elän tuolla alueella ja rakastan sitä aluetta, niin olen sitä mieltä, että en tiedä, miksi näin tapahtuu, mutta olen rehellinen nyt, kun sanon, että me, kun, ja sanon, että me epäröimme ottaa tulevaisuutemme omiin käsiimme, hyväksyä vastuun. Me yritämme ratkaista ongelmiamme keskenämme, mutta toivomme, että Euroopan unioni tulee paikalle ja ikään kuin palo, pakottaa meidät ottamaan vastuun ja ratkaisemaan ongelmamme. Miksi me todella ota omaksemme omaa aluettamme? Sen taustalla on pitkä lista, lista ongelmia, alueellisia ongelmia, jotka heijastelevat hyvin älykkäästi esittämään kysymystä, eli miksi on niin vähän yhteistyötä, vaikka rahaa on paljon. Rahaa, jotka, jonka eurooppalaiset veronmaksajat ovat halukaita tuomaan alueelle tarjotakseen teknistä apua, investoidakseen infrastruktuuria, struktuurin kouluihin, terveydenhuoltoon ja niin edespäin. Ja sen kaiken me näemme tapahtuvan. Mutta toinen osa tätä vastausta liittyy myös siihen, että me yhdessä emme kykene antamaan vastausta tähän kysymykseen, että jos kaikki tämä tapahtuu kehitystä, tapahtuu halua on yhteistyöhön alueella ja on varoja ja myöskin paikallisia varoja käytettävissä, niin miksi se ei ole näkyvää eikä kovin suosittua? Miksi vastauksia tai miksi kyselytutkimuksista tulee sellaisia vastauksia, että Venäjä investoi? Me emme investoi yhtä euroakaan. Mutta ihmisten mielikuva asioista ei ole sama kuin se, mistä täällä komissiossa sovitaan ja katsot, katsotaan, että sitä hallinnoidaan hyvin ja, ja äh, käytetään hyvin. Kyllähän varoja käytetään myös väärin. Minä en puhu siitä nyt täällä. Me tiedämme, että näin tapahtuu, mutta myös asioita myös hoidetaan hyvin. Eli minun huolenaiheeni on, miksi emme ole riittävän rohkeita ottaaksemme omaksemme ja ottaaksemme vastuun siitä, mitä alueellamme tapahtuu. Miksi me tarvitsemme tällaisia välimiehiä tai puheenjohtajia omissa kokouksissamme? Oli kyse sitten vuosi, oli, oli kyseessä sitten Euroopan unionin kumppanit, jotka haluavat jakaa tietonsa kanssamme, haluavat todella auttaa meitä säästämään aikaa ja kehittymään nopeammin kuin luultavasti itse kehittyisimme ilman Euroopan unionia. Minä en koskaan missään vaiheessa lakkaa uskomasta eurooppalaisen ajatuksen arvoon ja kauneuteen. Ja haluaisin nähdä enemmän Euroopan ihmisiä, jotka muistaisivat tämän ja ottaisivat omakseen tämän eurooppalaisen ajatuksen. Siinä keskiössä on rauha. Me alueena olemme te, osa teidän, teidän menestystänne. Tämä, mitään tästä ei tapahtuisi ilman tätä eurooppalaista ideaalia, ideaa, joka syntyi 1900-luvun puolivälissä perustaja henkilöiden taholta. Tämä ajatus on todella elävä ajatus, mutta miksi en näe sit sen olevan elossa kovinkaan paljon EUn jäsenvaltiossa? Miksi meidän täytyy nähdä, että tilanne on sellainen, että rahaa lähetetään meidän alueellemme ja se, sitten pyritään varmistamaan se, että se käytettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän pitäisi kaikkien toimia yhdessä siten, että kun me jonakin päivänä, ties milloin sitten tulemme jäseneksenne tänne Euroopan unioniin, niin tämä on tapahtunut kaiken sen rahan ansiosta ja avun ansiosta, mitä te EUna olette meille antaneet. Mutta itse asiassa kyse ei ole pelkästään rahasta, ja itse asiassa haluaisinkin sanoa tämän teille ää, niin, että toiveeni, että sitten on takaisin maksun aika – meillä. Meidän on aika osoittaa, että kannattaa investoida eurooppalaisten rahaa ja uskoa meihin ja investoida tulevaisuuteen yhdessä, milloin se yhteinen tulevaisuus sitten tuleekin, mutta se tulee. Kiitos. Vielä yksi puheenvuoropyyntö ja sitten kernaasti otettaisiin aluepolitiikan pääosastolta viimeisin puhuja. Tulkkimme ovat periaatteessa lakossa, eli lopettavat työnsä 18.30 täsmällisesti, laskevat aseensa niin sanotusti. Voinko kysyä, jos joku ei, jos joku ei ymmärrä englantia vieraiden joukosta Balkanilta? Kuka ei ymmärrä englantia? Kaikki? Hyvä. Koska sitten jatkamme englanniksi. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Vukicille Montenegrosta. You can still speak in your language, but after... Voit edelleen puhua omaa kieltänne, mutta 18.30 jatkamme englanniksi. Kiitoksia oikein paljon i naši prijatelji iz susjednih zemalja. Niin. Naapurivaltioiden ystävät ja muista maista, jotka ovat täällä edustettuina, niin varmaan tietävät, että Montenegro on vähän erilainen tällä alueella, Länsi-Balkanilla. Me olemme erityisiä jo silloin, kun olemme osa sitä aiempaa maata. Erityispiirteet liittyvät siihen, että olemme aina olleet pienin Balkanin maa. Kuusisataakaksikymmentä 000 meitä on viimeisen väestölaskennan mukaan, mutta tällä välin tietysti määrä on voinut laskeakin. No siihen liittyy tietysti joitakin ongelmia niillä alueilla, joilla haluamme saavuttaa asioita integraatio EU-hun. Vuosi sitten meistä tuli Naton jäsen. Liittymispuheissa neuvotteluissa on useita neuvottelulukuja päätetty, jotkut ovat lähellä päättämistä. Olimme niitä, jotka aloittivat niistä vaikeimmista 34 ja 44 luvuista. Ja tietysti erityispiirteidemme lisäksi on yhteys rajatylittävään yhteistyöhön. Meidän rajanaapurimme eivät ole EUn jäsenvaltioita, paitsi Kroatia. Niin. Ja Italia. Adrianmeri meidät kuitenkin e- e- erottaa heistä. Muuten maantieteellinen sijaintimme ei ole mikään suuri etu. Rajat ylittävä yhteistyö, jotta sitä voitaisiin hoitaa, harjoittaa jäsenvaltion kanssa. niin tarkoittaisi sitä, että pitäisi hypätä naapurin yli. Ikään kuin. Ei se ole aina yksinkertaista. Eli tiellämme on eräänlainen viivästys. Sellainen viivästys, jota emme edistyksessämme haluaisi näkymättömän käden kautta. Ja miltä se näyttää? Olemme näitä tukivälineitä käyttäneet itsekin. Mutta sitten kun olemme tavoitteemme saavuttaneet, niin vaikutus vasta näkyy, eli jäsenyys. Mutta joka tapauksessa se, että olisi samat ehdot kaikille länsi maille, niin se on mielestäni väärin. Juuri näiden yksittäisten maiden erityispiirteiden vuoksi. Jos Montenegroa vertaa Serbiaan, niin ei se onnistu. Serbia on aina kymmenen kertaa vahvempi ja suurempi. Aina kymmenen kertaa Montenegro. Sama pätee Bosniaan. Siellä oli sitten kaikki kolminkertaisena. Jotkut eu osa-alueet, kuten energiaunioni, ovat mahdollisia Länsi-Balkanilla. Montenegro oli ainoa maa, joka on täyttänyt energiaunionin ehdot. Ne asiat, jotka vielä täytyy päättää, luvut 23-24 eivät kuitenkaan ole ratkaisevia välttämättä. Sen jälkeen kun ne, ne on saatu loppuun, niin ei siltikään voi sanoa, että mm, kaikki on saavutettu. Korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva kuuluisa luku vielä ja, ja niin edelleen. Eli jos otetaan joku osatekijä, ja kun otetaan huomioon, että olemme se pienin maa, niin siitä huolimatta ei ole oikeasuhtaista, jos on meistä kyse. No sitten ympäristösuojeluluvusta. Tarvittavia määrärahoja, jos ei ole, niin ei se onnistu, eikä meillä niitä ole. Useimmilla länsi on muun muassa kauppavaje. Ja me kaikki olemme enemmän tai vähemmän jäljessä tätä velkaantumisastetta, se kuuluisa 60 prosenttia. Ja me olemme myös ainoa maa, joka hyötyy euro, hyödyntää euroaluetta. Mutta jos ei ole tällaista valuuttavaltaa, ja sitä meillä ei ole, Ja jos sitten ajatellaan armeijaa poliisivoimia, ja ne pitäisi olla, ja, ja siinä epäonnistutaan, niin sitten emme ole yksin vastuussa. Siitä huolimatta paljon riippuu EUstakin. rahoituksellisesti vahvimmista, sotilaasteknologisesti vahvimmista maista riippuu. Haluaisin välittää sitä viestiä tällä kierroksella, että täytyy ottaa huomioon nämä erot maiden välillä Länsi-Balkanilla. Ja on ihan selvää, että me haluamme kaikki tulla osaksi EUta siitä huolimatta. Kiitos. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Und ich sag's nochmal, es wäre hilfreich, wenn Sie untereinander enger kooperieren würden und auch viel mehr Kooperationswillen an den Tag legen würden, dann hätten wir auch das Gefühl, dass wir hier ähm,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 Nytkö se on se halkin? Se, kuulen ihan eri nimen. miten se voi mennä näin? Hyvää iltapäivää. Hyvät ähm, kuulijat, minulta äh, pyydettiin tänään esitystä näkyvyydestä ja tehokkuudesta eli IPA-välineen, eli liittymistä valistelman tukivälineen näkyvyydestä ja tehokkuudesta. Olemme keskustelleet aika paljon yhteistyöstä Länsi-Balkanin alueella näiden maiden välillä. Ja nyt haluan selventää, että on kahdenlaisia ohjelmia. Toiset on näitä IPA-ohjelmia, eli maiden välisiä ohjelmia, ja toiset ovat sitten IPA-edunsaajien ja jäsenvaltioiden välisiä ohjelmia. Nämä ohjelmat ovat DG Neerin vastuulla. Minua pyydettiin puhumaan näkyvyydestä ja tehokkuudesta ja minulta kysyttiin myös yhteistyöstä Turkin kanssa – Haluaisin hieman aluksi kertoa hieman taustaa, rajat ylittävän yhteistyön taustaa jäsenvaltioiden välillä ja haluaisin vielä muistuttaa, että yleisenä tavoitteena näissä ohjelmissa on sekä EUn laajentumisen edistäminen että myöskin Euroopan alueellinen yhteistyö. Ja tämähän kuuluu siis kohesiopolitiikan alaisuuteen. Eli tässä on yhdistelmä sisäpoliittisia asioita ja sitten tätä laajentumisliittymispolitiikkaa. Kalvolta näette nämä alueet, jotka kuuluvat näiden yhteistyöohjelmien alaisuuteen. Näette, että nämä alueet ovat NATS 3 maita, eli pienempiä raja-alueita. Ja tämä mahdollistaa keskittymisen todellakin raja-alueiden tarpeisiin ja potentiaaliin, jota voidaan rahoituksen avulla synnyttää EU-rahoituksen avulla. Seuraavalla kalvolla näette luettelon näistä ohjelmista ja rahoituksen määristä. Rahoitus tulee sekä EAKRltä että IPA-rahastosta. Ja molemmista ohjelmista tulee saman verran. Ja kuten huomaatte, nämä summat eroavat IPA-IPA-maiden rahoituksesta. No, sitten monia ominaisuuksia, joita näihin ohjelmiin liittyy, ja niiden avulla pyritään varmistamaan näiden ohjelmien tuloksellisuus ja tehokkuus. Me uskomme vahvasti, että yksi ominaisuus, joka on erittäin tärkeää, on hallinto ja kriteerit, joiden pohjalta yhteistyö toteutetaan. Räättylyttävissä hankkeissa on oltava aina kumppaneita vähintään kahdesta maasta rajan molemmilta puolilta, yksi ei-jäsenvaltio ja yksi jäsenvaltio, ja vasta sitten on mahdollista investoida ja toteuttaa tähän hankkeeseen. Eli yksi a yhden hankekumppani täytyy olla tämä johtava hankekumppani, joka on vastuussa kokonaishankkeesta, ja se voi olla EU-maa tai sitten jokin muu kuin EU-maa. Ja näin alueelliset ja paikalliset sidosryhmät, kuten kunnat ja kansalaisyhteiskunta, pystyvät tekemään työtä EUn jäsenmaiden kanssa, EUn kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa – Eh, samoilla toimintaedellytyksillä ja soveltaa standardeja ja normeja, normeja ja EU-sääntöjä näihin konkreettisiin hankkeisiin ja yhteistyöhön. No toinen ominaisuus, joka liittyy tähän tuloksellisuuteen, on, liittyy puitteisiin, politiikka asetukseen toimii tässä taustana näissä ohjelmissa – Tämän ominaisuuden avulla varmistetaan se, että ohjelman alussa asetetaan indikaattorit näille eri tavoitteille, lyhyen aikavälin tavoitteille ja pysyville tavoitteille. Määritellään tarkkaan, minkälaisia tavoitteita täytyy saavuttaa, niin konkreettisia kuin muita tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kaksi kertaa vuonna 2019 ohjelman puolivälissä. Eli ensi vuonna tarkastelemme, missä vaiheessa ohjelmat ovat näiden, näiden virstanpylväiden, näiden välitavoitteiden osalta. Sitten 2023 tarkastelemme, kuinka ohjelmat ovat edistyneet ja mitä on saavutettu näiden tavoitteiden osalta. No sitten näissä ohjelmissa voidaan soveltaa myös sanktioita, seuraamuksia. Me, me tietystikään kukaan ei halua, että ohjelmista, eh, ohjelmat menettäisivät rahoitusta tai rahoitusta tai maksuja keskeytettäisiin, mutta nämäkin ovat mahdollisia keinoja tarvittaessa. Haluaisin myöskin viitata IPA 2 väliarviointiin. Siellä eh, mainittiin EUn lisäarvo näihin ohjelmiin. Ja tässä, tämä tässä nyt tulee toistetuksi ja kukaan ei varmaan täällä vastusta sitä että, tai väitä, etteikö rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi ainutlaatuista lisäarvoa näille alueille, sillä kukaan muu ei näitä hankkeita rahoita. No nyt sitten siirtyisin näkyvyyteen ja tulosten näkyvyyteen. Haluaisin muistuttaa, että tässä on kyse hallinnosta, joka tapahtuu yhteistyöstä, yhteistyössä. Mukana on sekä komissio että näiden maiden tahot. Ja kaikissa ohjelmissa on oltava viestintäsuunnitelma, viestintästrategia. Täytyy laatia tällainen portaali tai verkkosivusto, jossa on lueteltu kaikki tuetut toimenpiteet ja operaatiot. Tässä, yksi, tässä esimerkki yhdestä ohjelmasta. Tämä taisi olla Kreikan ja Fyromin välillä. Verkkosi, tässä on verkkosivusto, josta löytyvät kaikki edellytetyt, edellytetyt toiminnot ja sisällöt. No toinen asia, joka liittyy näkyvyyteen, on eurooppalainen, eurooppalaisen yhteistyön päivä. Se toteutettiin Interreg-ohjelman alaisuudessa. interreg ohjelman avulla varmistetaan, että kaikki nämä ohjelmat toimivat hyvin. 21. päivä syyskuuta EU:ssa ja myöskin näissä laajentumismaissa järjestetään tapahtumia, joissa tuodaan esille näitä hankkeita, hankkeet itse järjestävät tapahtumia niin, että tuodaan EU-kansalaisten ja muiden kuin EU-maiden kansalaisten tietoisuuteen, mitä kaikkea on saavutettu näiden ohjelmien kautta. Ja kannustan osallistumaan näihin tapahtumiin ovat aina erittäin, erittäin värikkäitä ja siellä tapahtuu kaikenlaista. Suurin osa yhteistyöohjelmista osallistui näiden tämän päivän järjestämiseen. No nyt sitten siirryn vähän komission tehtäviin, mitä komissio tekee näkyvyyden parantamiseksi. Olette ehkä kuulleet Euroopan alueiden ja kuntien viikosta. Se on suurin alue poliittinen alue ja kaupunkipoliittinen tapahtuma maailmassa. Meillä on monenlaisia seminaareja ja, ja työpajoja. Joka vuosi järjestetään seminaari IPA yhteistyöohjelmasta ja keskustelemme ohjelman tulevaisuudesta. Olemme julkaisseet ehdotuksen uudesta kohesiopolitiikasta, jossa Puhutaan myös alueellisesta yhteistyöstä, rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ja tämä koskettaa myöskin EUn ulkorajoja. Olemme myös keskittyneet yksinkertaistamiseen, joka on siellä myöskin mainittu. No sitten toinen tärkeä elementti, joka koskee näkyvyyteen ja tuloksellisuuteen, on niin sanottu avoimen tiedon portaali. Me olemme kehittäneet portaalin, joka on yleisesti saatavilla, julkinen, se on avoin suurille yleisölle tiedotusvälineille ja sieltä näkyy, miten ohjelmat etenevät. Sieltä näkyvät myös suunnitelmat, investointisuunnitelmat ja myöskin miten on e- edistetty varainkulujen osalta ja sitten sieltä voi napsauttaa eri kohtia. Nyt tulkit huomauttavat, että Euroopan parlamentissa käynnissä olevan työriidan takia tulkkaus tässä kokouksessa päättyy ohjelmassa ilmoitettuna ajankohtana kello 18.30. Kiitos. Turkey, it, uh, it was one of the questions. Um, we do not support any kind of cooperation programs between Western Balkans and Turkey themselves. But what we do support